Ah. Good morning everybody. Looks like the Paris. Hyvää huomenta kaikille. Tuesday morning complicated. Näyttää siltä, että näin tiistai-aamun kunniaksi meillä on hieman hankaluuksia saada näkeä paikalle, mutta aloitetaanpa kuitenkin. Ja mennään ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme. Siihen on yksi pieni muutos esityslistaluonnokseen verrattuna, koska tulemme hyväksymään myös koordinaattoreiden suositukset 16. No, marraskuuta kokoukselta, jos kukaan ei vastusta tätä. Jos kukaan ei vastusta siis tätä, niin luonnos tällä muutoksella voidaan hyväksyä. Toinen kohta esityslistalla me sitten, eli puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitusasia on seuraava. eli Envi-valiokunnan työmatka mm, Montrealin pöytäkirjakokouksen kokoukseen. Ja siellähän käsiteltiin näitä aineita, jotka ohentavat otsonikerrosta. 3.5. marraskuuta 2015 oli tämä kokous ja siitä on laadittu raportti. Meillä on ylimääräinen Envi- ja tv valiokunnan yhteiskokous 3.12. torstaina. Ja käymme silloin keskustelua FAON kanssa kansainvälisen maaperä teemavuoden kunniaksi. Ja sitten 14.12. iltana on Envin ylimääräinen valiokuntakokous, toivottavasti kello 19. Ja silloin äänestetään komitologiamenetelmistä. Sitten tulkausjärjestelmistä meillä on paljon enemmän tällä kieliä saatavilla kuin itse asiassa tarvitsemmakaan. 22 kieltä on nyt tuolla tulkkauksessa, pois lukien Viro ja Iiri. Ja sitten tietysti, ja tämä erityisesti liittyy niihin, jotka eivät ole paikalla, niin voivat myös kokousta seurata sähköisesti ja tämähän lähetetään nettiin tämä meidän kokouksemme. Seuraava kohta, kohta kolme. Tämä liittyy koordinaattoreiden suosituksiin. Koordinaattoreiden suositukset on teille sähköpostitse jaettu ja jos kukaan ei niitä vastusta, niin niitä voidaan pitää hyväksyttyinä. Näin taitaa olla. Kohta neljä. Pöytäkirjojen hyväksyminen 3. syyskuuta 2015 ja 15. syyskuuta 2015 kokouksista. Jos niihin ei kokouksen loppuun mennessä esitetä mitään huomioita tai vastalauseita, pöytäkirjoja pidetään hyväksyttyinä. Sitten seuraavaksi kohta viisi, selvitys meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Neljästä eri aiheesta. Ensimmäisenä meillä on lääkinnälliset laitteet ja in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet. Wilmont et Liisen viimeisten päivitysten osalta kans, toimielinten välisissä neuvotteluissa on käyty vielä, sen, niiden jälkeen on vielä käyty kaksi kolmikantaneuvottelua, eli yhteensä niitä on ollut nyt kolme. 10. marraskuuta 2015 pidettiin viimeisin kolmas epävirallinen ö, kolmikantaneuvottelu, ja siinä keskitettiin ennen kaikkea IVD-erityisiin kysymyksiin. Ja siellä päästiin periaatteelliseen yhteisymmärrykseen. Käytiin keskustelua muun muassa geneettisestä neuvonnasta ja IVDn luokittelusäännöistä, siirtymäkauden toimista, itsetestauksesta, potilaan lähitestauksesta. Ja siellä käsiteltiin sitten neljännessä, kolm, neljännessä kolmikantaneuvottelussa 18. marraskuuta käsiteltiin kaikkia vielä avoinna olevia edellisen kolmen trilogin kysymyksiä. Valitettavasti vielä puheenjohtajavaltio ei pystynyt lähettämään kompromissiehdotuksia suurimmasta osasta näistä, koska tässä tarvitaan vielä joulukuun koreperin mandaatti. Mutta joka tapauksessa asi, äh, as, tietystä asioista jo sovittiinkin. Ja viides trilogi käydään sitten 3. joulukuuta 2015. Seuraava selvitys on liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista. Tässä oli 16. marraskuuta kolmas komikantaneuvottelu ja kaikista kysymyksistä keskusteltiin yhteislainsäätäjien kanssa. Eritoten puhuttiin esimerkiksi moottoreiden merkinnöistä ja erityisistä tietynlaisiin laitteisiin liittyvistä määräyksistä ja erityismääräyksistä, jotka liittyvät siihen, että voidaan korvata moottorit NRMMllä. Sitten kolmas kohta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen. Käytiin toinen kolmikantaneuvottelu ja kaikista tärkeintä tässä neuvottelussa oli yrittää löytää konsensus asian sopeuttamisesta vastaamaan Lissabonin sopimusta. Tässä käytiin keskusteluja avoinna olevista kolmikantaneuvottelujen kysymyksistä. Tässä keskustelut jymähtivät Lissabonin sopimuskysymykseen. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa täytyy vielä avoinna olevista kysymyksistä neuvotella ja tämä jätetään seuraavalle neuvottelukierroksille. Ja sitten viimeiseksi valvonta ja muut toimet, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäys, aineistoja ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu pidettiin 9. marraskuuta ja siellä yhteislainsäätäjillä oli mahdollisuus keskittyä keskustella asioista, joista ne, niillä on jo aika lähenevät yhtenäiset kannat. Kolme teknistä kokousta on mahdollistanut myös sen, että osapuolet ovat voineet tämän asiakokonaisuuden teknisistä yksityiskohdista keskustella. Ja tänä iltana järjestetään toinen kolmikantaneuvottelu tästä aiheesta. So, and Looks like... No niin. Näyttäisi siltä, että minun täytyy nyt antaa puheenvuoro itselleni, koska seuraava kohta, kohta kuusi esityslistalla. siinä käsitellään työjärjestyksen 106 artiklan mukaista vastalausetta, jonka aihan on haitallisten vieraslajien luettelo. As you may remember, uh, invasive Kuten ehkä muistattekin, komissio esitti 2013 vuoden lopussa tällaisen haitallisten vieraslajien luettelon ja parlamentti keväällä 2014 hyväksyi tämän. 2014 oli myös vaalivuosi ja silloin oli hyvin hankalaa neuvotella tästä asiasta eh, ja hyväksyä sitä tällä vauhdilla. Ehdotus tehtiin ilman, että siinä oli mukana sen avain elementtiä, eli haitallisten vieraslajien luettelo Oli hyvin vaikea löyd- käydä neuvotteluja. Neuvottelujen aikana tehtiin kaikki mahdollinen, jotta voitaisiin välttää tätä vaikeaa tilannetta, jossa nyt ollaan. Niin jäsenvaltiot kuin komissiokin kieltäytyivät hyväksyvästä delegoituja säädöksiä haitallisten vieraslajien luettelon asettamiseksi. Ja lopulliseen lopputulokseen päästiin neuvottelukumppaneiden välillä siitä, että haitallisten vieraslajien luettelo hyväksytään en, tai delegoidut säädökset hyväksytään ennen kuin luodaan tämä luettelo. No tässä takana on varsin monimutkaisia syitä ja ne on kuvailtu tässä työjärjestyksen artiklan mukaisessa vastalauseessa. Ja tässä on kaksi avointa kysymystä. Ensinnäkin on tämä ehdotus delegoidusta säädöksistä riskiarvioinnin osalta ja toinen on se, että tässä mahdollisesti komission toimet tämän hyväksynnän jälkeen. Mitä tulee riskiarviointiin? Komissio on lähettänyt Envi-valiokunnalle vastalauseen asettamisen jälkeen niin kutsutun tietomuistion. Siinä sanotaan näin. Jotta voitaisiin ottaa viimeisimmät tieteen kehityskulut huomioon asetuksessa, myös ennakoidaan se, että komissiolle annetaan valta antaa delegoituja säädöksiä niin, että voidaan vielä enemmän tarkentaa niitä todisteita, joita voidaan hyväksyä siinä vaiheessa, kun luodaan tämä luettelo haitallisten vieraslajien luettelosta ja komissio voi myös antaa yksityiskohtia niistä elementeistä, jotka täytyy ottaa huomioon riskianalyysissä. No, nyt kuulostaa siltä, että artikla 5.3 mukaisesti delegoitu säädös on jotain täydentävää, jossa spesifioidaan vain tietyt elementit. Ja siteraan jälleen komission lausuntoa näitä asioita voidaan käsitellä myöhemmässä vaiheessa. Todellisuudessa riskianalyysin osalta delegoitusäädös on tähdellinen, jotta saadaan aikaiseksi oikea, vertailtavissa oleva ja täydellinen riskianalyysi. Niin, että otetaan kaikki nämä haitalliset vieraslajit mukaan luetteloon ja täytetään ö, kriteerit, jotka ovat 5.2 artiklassa. Ja tässä siteraan asetusta ja kohtaa, jonka komissio diplomaattisesti jätti pois. Täytyy antaa yksityiskohtainen kuvaus A-H kohtien soveltamista tässä artiklassa 1, Tässä täytyy osoittaa, mitä metodologian riskianalyysissa käytetään, ottaen huomioon relevantit kansalliset ja kansainväliset standardit ja tarve priorisoida toimia haitallisten vieraslajien torjumiseksi, joilla voi olla vakava vaikutus biodiversiteettiin ja niin edelleen. Niin edelleen. Neuvotteluosapuolet sopivat täytäntöönpanosäädöksestä ja delegoitu säädös on ennakkoehto, jotta voidaan antaa täytäntöönpanosäädös haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä. Minusta on aivan käsittämätöntä, että komissio nyt sanoo siteraan, asetus ei sano, koska artiklan 5.3 tekstistä tulee selväksi, että se on välttämätöntä. On aivan selvää, että kun käytetään epämääräisiä metodologioita tämä voi johtaa vain epämääräisiin tuloksiin. Komissio on käyttänyt jo vuosia vanhaa riskianalyysiä ja tässä prioriteettina on ollut enemmän poliittinen painostus jäsenvaltioita ja komissio sanoi, että kohtia artiklasta 4.6 on otettu huomioon. No, minä olen puhunut äh, asetu, tämän luettelon äh, laatioiden kanssa ja eivät, eivät hekään ole tyytyväisiä tähän luetteloon. Tämä on sellainen luettelo, jossa mitään näitä Eurooppaan tunkeutuneita haitallisia maalajeja ei ole mukana. Esimerkiksi Amerikan minkki, joka on yksi Amerikan mintu, se on yksi vakavimmista lajeista, samoin Etelä-Amerikasta tullut laji. Täällä on useita lajeja, jotka ovat erittäin vaarallisia Euroopan unionin ekojärjestelmälle, joita niistä ei ole listattu, vaikka niitä vähemmän haitallisia lajeja täällä on mukana. Täällä ei todellakaan ole kaikista vaarallisimpia lajeja mukana. Yksi, yksi hyösinteistä on mukana, mutta ambrosia ei ole. Todella haitalliset, vaaralliset, myrkylliset kasvit poistavat täältä täällä poissaolollansa No miksi tässä nyt on sitten muka ongelmia, kun luetteloa voi myöhemmin päivittää? Yksinkertaista syystä. Minä olen työstänyt haitallisia, haitallisten äh, virkaasien kysymystä viimeisten vuosikymmenten ajan, niin voin yhden asian sanoa teille varmaksi. Se, että suuren yleisön suuntaan luodaan luottamusta ja se on todella kulmakivi, jos halutaan taistella näitä haitallisia vieraslajeja vastaan tässä, jos otetaan askel väärään suuntaan, niin tätä luottamusta ei kyllä ihan hevillä enää takaisin saada. Ja jos komission ehdotus hyväksytään, niin kukaan ei voi odottaa, että Euroopan kansalaiset pelkästään poistaisivat piholtansa lempikasvinsa ja mitään ei tehtäisi kaikista vaarallisimmille, myrkyllisimmille ekosysteemiä äh, haittaville lajeille. Komissio sanoi, että tämä johtuu nyt siitä, että tässä on ollut aika pulaa ja että komissio odottaa delegoidusäädöksen mandaattiansa. No ensinnäkin komissio oli se, joka teki ehdotuksen lähestulkoon kahden vuoden viivytyksen jälkeen. Ja nyt komissio sitten odottaa, että me pikavauhtia käsittelemme tällaisen asian, joka saattaa viedä Euroopan kansalaisilta kaiken luottamuksen tähän vuosikausiksi, joten todella pyydän, että komissio vetää ehdotuksen pois, luo välttämättömät olosuhteet riskianalyysiä varten, ottaa huomioon kaiken, mitä pitää ottaa huomioon. Komission täytyy selvittää jäsenvaltioille myös että tässä on mahdollista myös löytää tällainen toimimattomuuden kustannukset, eikä vain toimimiskustannukset. Ja No niin, nyt itse lopettelenkin tähän ja ensin puheenvuoron EPPn edustaja. Onko täällä ketään ECRstä? Ei, no niin. No. Ah, yes. Yes, Chair, can I make a point of order? Työjärjestyspuheenvuoro, jos sallitte. Onko hyvä, että olisiko järkevää, jos komissio vastaisi ensin, koska me muuten ehkä toistamme asioita täällä, mutta ehkä olisi hyvä, jos komissio ensin käyttäisi puheenvuoron eh, ennen kuin me omat kantamme esitämme. When, when uh, there is, uh... Niin. No, kukaan ei oikeastaan olekaan pyytänyt puheenvuoroa Ja näin todellakaan ei ole, niin kyllä me voimme antaa saman tien ensin puheenvuoron komissiolle, jos tämä komissiolle passaa. Sopiiko tämä teille? Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Ensin haluaisin kiittää teitä siitä, että voimme hieman kertoa tästä prosessista, joka on hyväksytty, kun ensimmäistä unionin listaa valmistellaan. Ja painottaisin sitä, että komissio todellakin on sitoutunut eh, siihen, että eh, säädös täytäntöön pannaan 1143 asetus vuodelta 2014, niin sanottu haitallisen vieraslajien asetus, niin kuin puolenvälin arviossa eh, strategian liittyen todettiin, että tämä on erittäin tärkeä osa kokonaislainsäädäntöä, kun tavoitteena on pyrkiä estämään biodiversiteetin katoaminen ja häviäminen EU-ssa, että tähän päästäisiin vuoteen 2020 mennessä. Ja ensimmäinen tärkeä askel on, että luettelo saadaan hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti. Ja Euroopan parlamentin neuvoston alueiden komitean reaktiot tähän komission raporttiin liittyen puolivälin arvioon on todettu, että tärkeää olisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta saataisiin tämä ensimmäinen luettelo hyväksyttyä nopeasti koska tältä pohjalta sitten aktivoituvat monet asetuksen elementit, jotka ovat tärkeitä ja joita tarvitaan, jotta jäsenmaat voivat täytäntöönpanna tarvittavat välineet, joiden avulla asetuksen täytäntöönpano mahdollistuu tärkeiden elementtien osalta. Esimerkiksi varhaisen eh, poiston välineet ja muut tärkeät välineet. En nyt eh, toista muuttaa elementtejä, jotka komission ilmoituksessa on mukana, mutta mainitsen näistä kuitenkin muutaman. Esimerkiksi kun asetus hyväksyttiin trilogin pohjalta, tuolloin ajatus oli, saada komissio hyväksymään delegoitusäädös, joka määrittelee tietyt kriteerit. Tämä oli mukana jo komission alkuperäisessä ehdotuksessa, eli ei ole mitenkään uusi asia, joka olisi esiin noussut vasta kolmikantaneuvottelun yhteydessä. Ja komissio todellakin uskoo, että on tärkeää tämä valtuutus saada, ja olemme eh, sitoutuneet kehittämään tällaista delegoitua säädöstä. Mutta prosessista kuitenkin halutaan oppia jotain ensin, eli mitkä 4.3. artiklan kriteereistä ovat sellaisia, joita tulisi vielä erikseen ja täsmentää. Nykyisellä ne ovat jo melko selkeitä ja tutkimuskin on tehty, jonka pohjalta selvennettiin niiden varsinaista tarkoitusta ja asiasta keskusteltiin myös asiantuntijatasolla ja komiteatasolla. tasolla. poliittisia paineita on ollut, mutta niiden pohjalta tätä luetteloa ei kuitenkaan ole laadittu, vaan on lähdetty liikkeelle asetuksen kriteereistä, kun on määritelty lajeja, jotka tulee ottaa listan mukaan ja sitten mitkä siitä jättää pois. Ja yksi tärkein kriteeri liittyy nimenomaan riskiarviointiin ja että todellakin kriteerit täyttyvät, jotka määritellään niillä kolme artiklassa. Ja monet äsken mainittuista laita-amerikkalainen vinkki, tai grundok esimerkiksi, supikoira. Näiden osalta välttämättä ei vielä oltu tehty riskiarviointia, eikä voitu sanoa, täyttyvätkö kriteerit. Ja tiedämme, että jäsenmaat näkevät vaivaa riskiarvion toteuttamiseksi ja kun niiden pohjalta sitten kriteerit täyttyvät, on ihan selvää, että komissio komissio mielellään ottaa lajit mukaan luetteloon, jotta ne voidaan sitten esittää valiokunnalle. Varsin monia varsin haitallisia vieraslajeja löytyy luettelosta, koska riskianalyysi niiden osalta on tehty. Vesihyasintti saa aiheuttaa tietylle jokialueelle suurta haittaa ja on varsin tärkeää, että ensimmäisen luettelon hyväksymismenettelyssä ei tapahdu viiveitä, jotta jäsenmaat voivat tarvittaviin toimiin ryhtyä ja estää tämän ähm, vieran lajin leviäminen. Ja on muitakin tärkeitä lajeja tässä listassa, äh, jotka ovat osoittautuneet varsin haitallisiksi ja suureksi uhaksi EUn biodiversiteetille. Eli meidän mielestämme ei olisi ollut järkevää lähteä käymään kriteerispesifioinnista laajaa keskustelua, koska asetus asian määrittelee varsin selkeästi. Lähdimme liikkeelle siitä, että tärkeää on saada ne lajit luetteloon, ensimmäisen luettelon, joiden osalta riskiarviointi on saatu valmiiksi. Ja luetteloa ensi vuoden puolella ilman muuta voidaan täydentää, kun esimerkiksi ne lajit, jotka puheenjohtaja mainitsi, eh, on saatu riskiarvioinnin osalta eh, valmiiksi. Ja toivottavasti tämä hoituu mahdollisimman nopeasti. Päätösalaisen luonnos totesi myöskin, että tietoja ei olisi saatu riittävästi. Parlamentti ei olisi saanut prosessista riittäviä tietoja eikä myöskään suuri yleisö. Toteaisin kuitenkin, että komiteakokous, pöytäkirjat, eh, tiedot tutkimuksista, kaikki relevantit tiedot kyllä löytyvät eh, komitologia rekisteristä eh, komission verkkosivuilta ja myöskin komitean omasta rekisteristä. Eli uskomme kyllä, että tie tietoja on välitetty ulospäin ihan riittävästi. Ja jos jotain kysyttävää vielä jää, niin komissio on aina valmis vastaamaan. Ja yhteenvedon omaisesti vielä toteaisin, että komissio on tiukasti seurannut ja noudattanut asetuksen vaatimuksia. Kannattaa kuitenkin todeta, että asetus ei totea, että delegoitu säädös, joka määrittelee eh, riskianalyysin liittyvät spesifiset elementit olisi ennakkoedellytys sille, että luettelo voidaan hyväksyä. Tämän asian tarkistimme komission oikeudellisen yksikön toimesta vielä siksi, että on asetettu tietty takaraja eh, komissiolle ensimmäisen listan esittämiseksi, ja se on toinen tammikuuta mutta ei ole takarajaa sille, miten nämä delegoidun säädöksen spesifiset elementit tulee määritellä. Eli ei voida sanoa, että tämä olisi ennakkoedellytys sille, että delegoitu säädös, tai delegoitu säädös voitaisiin ottaa käsittelyyn näiden lisäkriteerien osalta. Ei näin. Meidän mielestämme on tärkeää näitä kriteereitä edelleen spesifioida sen jälkeen, kun on saatu kokemusta jonkin verran tämän ensimmäisen luettelon hyväksymisestä. Ja siihen otetaan nyt ne lait, joiden osalta riskiarviointimenettely on saatu hoidettua alasetuksen vaatimusten mukaisesti. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron kollegoille. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Olkaa hyvä. Hienoa. Much. I, I, I... Kiitos. Niin korvaa, että se on mennyt tänään, vaikka se ei näytä niin ilmeiseltä. Niin no ensinnäkin hienot nootit minulla täällä on, mutta äh, skippaan ne yli, koska kaikki varmaan tietävät, että asia on tärkeä ja että rahakin on kyseessä ja kaikki nämä jutut. No tästä luettelosta komissiolle. Täytyy sanoa, että minulla on vieläkin epäilyni siitä, että Onko tämä hyvin rakennettu uudelle standardoidulle riskianalyysille, kun tarkastelee tuloksia? Kyllä kuulin, mitä komissio sanoi, että heidän mielestään on monia lajeja, joille ei ole jäsenvaltioilta vielä äh, standardoitua riskianalyysiä, mutta on monia eläinlajeja, joiden osalta on erityisen vaikka ymmärtää, miksi ne eivät ole luettelossa. Ja on ainakin joitakin lajeja toisaalta, joista minulla on vaikea ymmärtää, miksi ovat luettelossa. Minulla on monia esimerkkejä täällä Rova Sommenerta, mutta käytän omaa esimerkkiäni. Ja nyt alkaa pelottaa, kun täytyy nämä puhemuistiinpanot tästä syrjäyttää, mutta nyt jos katsotaan vesieläimiä ja mitä Ruotsissa on pitkän aikaa keskusteltu. Meillä on esimerkiksi tämä amerikkalainen hummeri. Ja se on sitten aika uhka muille hummereille. Sitä ei ole mainittu. Myöskin Tyynemeren osteri. Nyt se sitten uhkaa ruotsalaisia lajeja valtavasti, kun se leviää kala, jonka nimi on Round Gobi englanniksi. Mikään näistä kolmesta ei ole äh, luettelossa, vaikka Ruotsissa niistä puhutaan paljon. Sitten laji, jota kutsutaan laji, jota kutsutaan sig- englanniksi signal crayfish nimellä. Sitä ei sitten enää pystyisi viljelemään. Mutta jos näin on, niin mitä se sitten tekee luettelossa? Onko sillä merkitystä, onko se luettelossa? Tämä luettelo ei minua rauhoita, mieluumminkin huolestuttaa, että mihin keskitytään. Tiedän omassa vaalipiirissäni, niin heilläkin on suuria huolia. Ja ainoa reaktio, kun kotona olen tästä luettelosta puhunut, on ollut huoli lajeista, jotka ovat luettelossa mieluummin kuin, että se auttaisi heitä puuttumaan niihin lajeihin, joista he ovat todellakin huolissaan, kuten tämä amerikkalainen hummeri, kuten sanoi. Onko meillä sitten oikeat tiedot vai ei? sitä en arvioi, mutta on vaikea nähdä logiikkaa luettelossa. Siis sehän tulee prosessista, jota kaikki kovasti arvostamme ja on kovin tärkeä. EPPn puolesta emme ole vakuuttuneita. Ainakaan tällaisessa muodossa. Gerber. Gerberandi seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. hän tässä nyt lähtisi liikkeelle? liikkeelle vaikkapa puolivälin tarkastuksesta biodiversiteettistrategiaan liittyen. Melko lailla synkkää luettavaa, paljon punaista, mutta vähän vihreääkin. Ja se liittyy haitallisten vieraslajien tilanteeseen ja taisteluun eh, niitä vastaan. No, miksi vihreä valo tässä? Ei siksi, että toimittaisin tehokkaasti näiden kitkemiseksi, vaan siksi, että paperilla kaikki näytti olevan ihan ok ja kunnossa. Eli jätin ikään kuin odottelemaan seuraavaa vaihetta, vaihetta että asiat saataisiin hoidettua myös käytännössä. Ja katsoisin, että juuri tässä vaiheessa ollaan nyt menossa komissiossa. Komissio on saanut meiltä mandaatin ja myöskin tämä toinen tammikuuta 2006 on melko tiukka eh, aikataulutakaraja. Tässä on kuukausi suunnilleen vielä aikaa, jotta saataisiin valmiiksi ensimmäinen luettelo näistä lajeista. Mutta kysymys kuuluu, onko luettelo nyt sitten täydellinen? Ei suinkaan. Yksi esimerkki Alankomaista sallitte Muskrat-tyyppinen rotta on meille ollut suuri ongelma ja sitä vastaan on taisteltu jo vuosia nimenomaan siksi, että se tuhoaa patorakenteitamme. Nyt juuri on käynnistynyt ilmastonmuutoskonferenssi Pariisissa ja seuraavat ilmastonmuutosmukautuskysymykset ovat iso asia. Ja juuri tämä rotta on suuri ongelma meille eh, sen vuoksi, että se jyrsii näitä patorakenteita. Muskrat-rottaa eh, ei löydy tästä luettelosta nyt vielä, mutta eh, pitäisikö minun tämän vuoksi vastustaa luetteloa? En ole tästäkään ihan vakuuttunut. Eli nämä piisamit ovat ongelma meille ja padoillemme. Mutta takaraja on asetettu ja on toivottu, että komissiolta saataisiin ensimmäinen luonnos toinen tammikuuta mennessä, vaikkakaan tämä luettelo ei ole millään lailla täydellinen vielä. Mutta niin kuin on todettu ja komissiokin totesi, on mahdollisuus – laajentaa ja jatkaa luetteloa tulevina vuosina sitten. Eli luotan siihen, että komissio myös näin tekee. Ja yksi asia ja elementti, joka liittyy vastustukseen, todettiin, että tämä pohjautuisi pikemminkin poliittisiin argumentteihin kuin tiettyyn tieteellisen tietoon. No itse en ole tieteilijä, e, joten minun on luotettava siihen, mitä olen muilta kuullut. Mutta jos keskustellaan luettelolla, joka pohjautuu tieteellisiin tietoihin e, ja e, välttämättä eh, poliittiset kriteerit tulevat tällöin mukaan. Jelna muun muassa totesi, että hän ei keskustele pelkästään tämän luettelon pohjalta, eh, jonka hän sai, vaan hän ottaa esiin myös asiat oman kokemuksensa pohjalta. Ja tämä myöskin on jonkinlainen poliittinen argumentti, ei siis pohjaudu pelkästään tieteelliseen tietoon. Eli minua hieman eh, myöskin yllättää se, että keskustelu asiasta käydään nyt. Meidän ehkä pitäisi luottaa paremmin ja enemmän komission Ja koalitio, joka nyt on muotoutunut tätä luonnosluetteloa vastaan, myöskin hieman yllättää. Jotkut ehkä toivovat pidempää luetteloa, jotkut lyhyempää, jotkut ehkä ovat sitä mieltä, että komissio on tehnyt hyvää työtä. No minä en lähde tätä nyt arvioimaan millä lailla. Mutta hieman yllättynyt kuitenkin olen. Ja sen voin sanoa, että oma ryhmämme kyllä halua luottaa komission niin kauan kuin komissio lupaa, että töitä jatketaan ja tämä ensimmäinen luettelo on vain ensiaskel laajassa taistelussa näitä haitallisia vieraslajeja vastaan. Jos tämän vahvistuksen voin komissiolta saada, niin ALDE-ryhmä äänestää vastalausetta vastaan. Me otamme biodiversiteettiasian vakavasti ja kun strategian puoliväliarviota tarkastellaan, jos siihen halutaan suhtautua vakavasti, niin ei tulisi nyt blokata tätä prosessia, vaan eh, pitää huoli siitä, että komissio jatkaa eh, asian pohjalta tulevina vuosina. Eikä mielestäni ole sitä äänestää tätä eh, luonnosta vastaan. Kiitos ja sitten Susanna Jöri. Ja vielen Ich glaube, dass der Zeit Kiitos. Komission aikataulu on todellakin oli kunnianhimoinen. Ja ongelmat, jotka täällä on tullekin tuiksi tänään, liittyvät siihen. Tässä luettelon laatimisessa perusongelma oli se, että oli eri kriteereitä. Ja nyt tästä on tullut epäjohdonmukainen tilkkutakki. Kolme ongelmaa tulee selkeästi esiin. Kysymys, että milloin laji on haitallinen, milloin sitä vastaan täytyy toimia. Tietysti on kyse kustannuksista. Komissio on sitä jo käsitellyt, mitä seurauskustannuksia on, jos ei toimita jäsenvaltiolle, sikäli kun tiedän, niin on, ovat näistä asioista ilmoittaneet riittämättömästi ja sen vuoksi voi vaikeasti arvioida, että mitä seurauskustannuksia on ja mikä yl- kokonaiskuva sitten lopulta on. Laajentaminen, tai siis ainakin pitäisi olla tavoitteena, sitä torjutaan uusia haitallisia lajeja ja vähemmän se, että sitten keskittyä niihin, jotka täällä ovat olleet jo pitkään. Näin voitaisiin saada enemmän menestystä. Ja kolmanneksi sitten luettelon laatimisessa, niin pitäisi olla sitovat, sitoa yhtenäisiin kriteereihin, niin pitäisi olla näitä eroja jotka sitten saavat tämän näyttämään tilkkutäkiltä. Eli olen tyytymätön tähän minäkin ja uskon, että tuloksia ei näin saavuteta. Ja jos näin luettelo hyväksytään, toisaalta tietysti täytyy sanoa, että täytyy olla ensimmäinen askel aina ja sen jälkeen toinen ja kolmas askel pitää seurata nopeasti, että päästään eteenpäin. Ja jäsenvaltiota tässä vaaditaan nyt siihen todellakin nyt sitten seuraamuskustannuksia nimeämään. Thank you. Is there... Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Julie. Thank you. Um, well... Kiitoksia. Tämän koalition jäsenenä haluaisin tuoda muutamia seikkoja esille ja pahoittelen, että tulin myöhässä enkä kuullut mitä komission edustaja sanoi. Olen pahoillani, jos hän jo näihin asioihin puuttui. Mutta tärkeimpänä pointtina niin tässä minulla on se, että kun tällaisen vastalauseen esittää, ei sitä ihan kevyesti tehdä, en ainakaan minä tee. Olen ollut esittelijänä vieraslajien osalta edellisellä parlamentin kaudella. Me puhuimme silloin paljon ja tietysti varjoesittelijänä kovasti etsii tietoa siitä, minkälaisia ilkiöitä tuolla luonnossa on, mitä ne mahdollisesti tekevät, eikä tässä pelkästään oman jäsenvaltionsa asioita tarkastele, vaan yrittää ymmärtää, mitä muissakin jäsenvaltioissa tapahtuu. Ja kun tuo nyt olen tehnyt, niin minulla oli aika moinen ajatus siitä, mitä minä haluaisin tällä alustavalla vieraslajiluettelolla nähdä. Ja minulle oli aika monen järkytys huomata, että aika monet nämä eritoten kasvit omassa tapauksessa omassa tapauksessani, niin josta olimme puhuneet ja ajattelimme, että tuo nyt varmasti on mukana luettelossa, niin eipä se siellä, sieltä löydykään. Teknisesti ymmärrykseni mukaan on syitä tälle. Ajatellen nyt esimerkiksi riskiarviointia, että onko jäsenvaltiossa tämä riskiarviointi toteutettu sillä tavalla, että laji sadan on, mutta jos tästä nyt loppujen lopuksi syntyy sitten epätyydyttävä luettelo, niin kyllä siihen pitäisi puuttua nyt ja tehdä siihen tarpeelliset muutokset. Olen täysin yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, meidän täytyy painostaa komissiota tämän luettelon suhteen. Olen iloinen siitä, että kollegakin on tätä mieltä. Mutta jos tässä nyt annetaan tämän luettelon mennä vain läpi, niin silloin tässä prosessissa menee paljon pitempään ja komis- jäsenvaltioille täytyy lähettää selkeä viesti siitä, että niiden täytyy tarkemmin tätä asiaa nyt arvioida. Ja täytyisi ensi puuttua niihin vieraslajeihin, joiden torjuminen on kalliimpaa ja hankalampaa. Minä itse asiassa puolan tätä vastalausetta. Minä en usko, että se johtaisi suurempiin viivytyksiin, vaan me haluaisimme vain enemmän vielä panostaa siihen, että tartuttaisiin todellisiin ongelmiin. Kiitoksia. Kukaan muu ei enää pyydä puheenvuoroa. Ja voisin nyt vielä toiseen otteeseen antaa lyhykäisen puheenvuoron komissiolle. Komission edustaja voi halutessaan vielä reagoida näihin kommentteihin. I think... Kiitos puheenjohtaja. Varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että luettelo ei ole vielä kattava eikä paras mahdollinenkaan. Monet katsovat, että luettelossa on lajeja liikaa ja joidenkin mielestä niitä ei ole riittävästi. Ja asia tulee saada kuntoon on varmistettava se, että kriteerit täyttyvät ennen kuin laji otetaan luettelon mukaan. Tässä Amerikka, Amerikan hummeri mainittiin muun muassa yhdessä puheenvuorossa. Riskiarviointi on vielä kesken tämän lajin osalta ja siksi laji ei vielä ole luettelon otettu mukaan. Sitten täplä raapuu sen riskiarviointi on saatu päätökseen ja näin ollen se löytyy luettelosta ja on monia sosiotaloudellisia argumentteja, jotka puhuvat sen puolesta, että sitä ei laitettaisi luetteloon ja tästä keskusteltiin, mutta me katsoimme, että kannattaisi ottaa laji mukaan, koska halutaan estää lisäleviäminen. Skandinaviankin alueella on joitain jokialueita, eh, joihin tämä ei ole vielä levinnyt, mutta näin saattaa käydä. Eli hallinnointisuunnitelmia on, jotta tämä estettäisiin tämä leviäminen, mutta eh, silloin kun lajia löytyy, niin sitä voidaan pyytää ja käyttää taloudellisesti, mutta pyritään estämään sen lisäleviäminen. Ja tällaisia lajeja on melko paljon, ja sellaiset, jotka ovat melko laajallekin levinneitä, muutamassa jäsenmaassa, mutta sitten pyritään välttämään sellainen tilanne, että tällainen laji pääsisi esimerkiksi saarialueelle ja tekisi siellä suurta tuhoa. Eli olemassa olevan tieteellisen tiedon pohjalta takarajaan mennessä lähdemme liikkeelle siitä, että laji täyttää asetuksen vaatimat kriteerit ja luetteloon todellakin otetaan vain tällaiset lajit mukaan. Mutta työt ovat vielä kesken ja totta kai eh, siinä vaiheessa, kun lajin eh, kriteerit eh, ovat kunnossa, voidaan katsoa lajin mukaanottamista luettelon. Hard. Kiitoksia. Olen erittäin iloinen kuullessani, että komissio pitää tiukasti kiinni määräajoista ja meillä on seuraava kokous komission jäsenen kanssa. Silloin voimme kysyä näistä monista eri asioista. Jos nyt tarvittavat delegoidut säädökset olisivat voimissaan, niin tämä keskustelu olisi turhaa. Tätä keskustelua käydään, koska delegoitua säädöstä riskiarvioinnista ei ole. En välitä siitä, onko meillä pitempi tai lyhyempi luettelo. Minä haluan, että meillä on oikeanlainen luettelo. Kuten joku täällä sanoi, paras on hyvän vihollinen, niin nyt tosiasia on se, että meillä ei ole hyvää luetteloa. Väärä luettelo tuo meille vääriä tuloksia ja luottamuksen menetyksen eurooppalaisten silmissä. Me emme voi selittää heille, minkä vuoksi eurooppalaisten vieraslajien luettelo näyttäisi tältä. Tässä tapauksessa on paljon parempi saada luettelo myöhemmin kuin saada nyt vääränlainen luettelo. Tässä oli vielä loppukommentteni tähän kohtaan esityslistalla. Tästä äänestetään tänään iltapäivällä kello 16. Ja jos se hyväksytään, niin siitä äänestetään täysistunnossa joulukuun toisessa täysistunnossa. Seuraava kohta esityslistallamme. Jälleen vastalause tällä kertaa. Aiheena on luvan antaminen muutogeenisille maisille NK603 T25. Ja haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Bartstasille ensin. Ole hyvä. Um, ähm, collega's, ik heb samen met uh, de collega's Guillaume niin kollegat Guillaume Belanin kanssa, Lynn Boylin ja Eleanor Raven kanssa olen tehnyt tässä yhteistyötä päätöslauselma ehdotuksesta. jolloin sitten vastattaisiin toimeenpanopäätösehdotukseen komissiolta, jolla hyväksyttäisiin tämä NK603 kertaa T25. Jos tämä proteiini hyväksytään, niin se johtaa glysofaattien käytön lisääntymiseen maataloudessa. Tähän liittyy myös kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen lausunto. He sanoivat, että tämä on mahdollisesti karsinogeeninen. Haluaisin siis vain sanoa, että ei pitäisi tarkastella pelkästään teknisiä näkökohtia tässä. Täytyy tarkastella poliittisia argumentteja, jotka ovat mielestäni tärkeämmät. Komission jäsen Juncker puheessaan 15. heinäkuuta 2015 sanoi, että hän ei tekisi päätöstä GMOiden hyväksymisestä, jos se olisi jäsenvaltioiden enemmistö kantaa vastaan. Eli jos tarkastelemme nyt, mitä GMO-hyväksynnän salta on työstetty, niin huomaamme, että näin ei ole. Neuvostossa on enemmistö ja olemme tarkastelleet lainsäädäntöehdotusta tai oikeastaan siis GMO elintarvikkeiden tuonnista ja siementen tuonnista. Puhuimme tästä valiokunnassa ja myöskin täysistunnossa. Täysistunnossa tehtiin selväksi, että komission pitäisi antaa meille uusi ehdotus. Ja jos tarkastelemme omia, omaa lausuntoamme, joka sai siis enemmistön täysistunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että tuonti GMO hyväksyntä, jos uusia GMO-lajikkeita tuodaan, niin silloin täytyy esittää vastalause. Tätä vaadittiin komissiolta ja komission puheenjohtaja Juncker sanoi, että pitäisi meidän pysyä kannallamme ja komissio sitten sopeutuisi tähän. Tuki meiltä on QE-ryhmältä, S- ja D-ryhmältä. Eli Kyllä tämä sitten hyväksytään kyllä puolisodasta tänään. On, on. Kiitos, koska tässä nyt on kysymys keskustelusta kahdesta kahdesta vastalauseesta samaan aiheeseen, niin nyt kannattaa varmaan antaa puheenvuoro toiselle vastalauseen esittelijälle. Rovakoten. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, Rovakoten ei olekaan paikalla, joten käytän puheenvuoron hänen puolestaan. Euroopan komissio haluaa antaa luvan eurooppalaisille markkinoille tuonnille tälle gmo maisille NK6032725 ihmis- ja ihmiselintarvikkeeksi ja eläinrehuksi. Monsanto on tehnyt tässä geenimodifiointia niin, että ö, maissi olisi vastustuskykyinen glyfosaatille. Glyfosaatti on kaikista ö, käytetyimpiä vaarallisimpia torjunta-aineita ja se on Monsanton itsensä valmistava. Ö, elintarviketurvallisuusviranomainen on äskettäin antanut oman raporttinsa ö, glyfosaatista. Kansainvälinen syöpätutkimus ö, virasto on omassa raportissaan sanottunut, sanonut, että glyfosaatilla on karsinogeenisia vaikutuksia. Se on mahdollisesti karsinogeeninen. Tämä ei vaikuta pelkästään glyfosaattia käyttävien maanviljelijöiden terveyteen, vaan ihmisten ja eläinten terveyteen. Kaikilla on omat näkemyksensä, kun on käyty WHO kanssa keskustelua. Joka kerta kun glyfosaattivastustuskykyinen GMO tulee markkinoille, niin glyfosaattia täytyy käyttää entistä enemmän viljelyssä. Näin ollen siirrytään 426 grammasta yli 1080 grammaan per hehtaari tämän torjunta-aineen käytössä, kun kyseessä on GMO-viljelyt. Tällä on vaikutuksia niin ihmisten kuin eläintenkin terveyteen. GMOiden arviointi on varsin hankalaa Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset käyttävät monia eri lähestymistapoja. Tilastoja ei ole tarpeeksi. Ja tässä on vaikea keskustella niin periaatteista kuin tosiasioistakin. Tutkimukset eivät myöskään ole riittäviä. Ja tässä meillä on täydellinen osa tätä arviota, kun puhutaan GMOn, GMO-luvan antamisesta. Tässä täytyy arvioida niin itse GMOta kuin sen viljelyssä käytettäviä torjunta-aineita. Kun puhutaan saastumisen mittaamisesta, niin testit täytyy tehdä todellisissa käyttöolosuhteissa. Jos tämä pätee autojen päästöihin, niin miksi tämä ei pitäisi, päteisi myös ihmisruokaan? Tämän täytyy päteä niin kuin GMOihin kuin kaikkiin tuotteisiin, muihinkin tuotteisiin, mitä Eurooppaan tuodaan. Tässä täytyy tuottajan pystyä myös kantamaan tuontitavaransa seuraamukset. Minä en keksi tässä mitään. Tämä löytyy Yhdysvaltojen maatalousministerin omasta raportista – Tämän teknologian bonuksena tulevat kaikki nämä kemialliset aineet, erilaiset torjunta-aineet ja kun luodaan tällaisia ö, uusia tuotteita, niin sillä perustellaan sitä, että täytyy käyttää aina vain vahvempia tur- torjunta-aineita, jotka ovat vaarallisia. Näin on myös glyfosaatin osalta. Se on luokiteltu mahdollisesti karsinogeeniseksi aineeksi ja Pavel Potskin kollegamme on vastustanut myös tätä ainetta. Ja tällä hetkellä asia käsitellään myös USA-senaatissa. Ja siellä on tarkkailtu torjuntoaineita, jotka johtavat kasvien, eläinten tuhamiseen ja myös ihmisterveyden huonontumiseen. Tämä on GMOiden vaikutusta. Aina kun EU tuo kolmansien maiden tuotteita maahan, niin jokainen GMO-lupa on itse on jäsenvaltioiden harkinnan varassa. Kun annetaan lupa GMO-tuotteiden tuonille, niin tässä vaarannetaan tuhansia, tuhansia maanviljelijöiden elinkeino. EFSAn arvio on kaukana siitä, mitä odotetaan asetuksen perusteella. Itse EFSAkin sanoo, että glyfosaatissa on toksikologisia elementtejä ja että tätä ei pitäisi kaupallistaa. Tässä täytyy ottaa huomioon myös, huomioon myös varovaisuusperiaate. Minä ehdotan, että kollegat yhdessä komission komissio, kollegat sanovat, että komissio on ylittänyt toimivaltuutensa ja että tätä maisia NK 603 T25 ei saa saattaa markkinoille Euroopassa. You and I have a... Kiitos viisi puhujaa puhujalistalla. Ensin Guillaume Lass. Merci, monsieur le... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti puhun. Kun puhutaan GMOn, GMO-tuotteiden luonteesta ja niiden myrkyllisyydestä, niin no, tänä päivänä näitä tuotteita ei niin paljon ole vielä paljonkaan keskuudessamme. Eikä meillä ole vielä mitään yhtenäistä kantaa tästä, ei ryhmien välillä, eikä itse oma, esimerkiksi omassa ryhmässänikään. Mutta tänään me emme keskustellut tästä, vaan todellinen ongelma on tässä poliittinen luonteeltaan. Me olemme keskustelleet komission kanssa komission halusta uudelleen kansallistaa GMO-tuotteiden menettely. Komissio tässä ö, torjuttiin. Eli komission ehdotus torjuttiin ja sitä paitsi äänestettiin tarkistuksista, jossa vaadittiin komissiota esittämään meille mahdollisimman pian uusi ehdotus. Meillä on lainsäädännöllinen valta komissiolla täytäntöönpanovalta. Komission täytyy siis poliittisesti ottaa huomioon se, mitä parlamentti sanoo. No minä en nyt kyllä näe, että mikä meidän roolimme tässä on. Tämän vuoksi me olemme esittäneet tämän vastalauseen. Komissio ei voi toimia ihan miten sitä huvittaa ja antaa rauhallisin mielin vain lupaa tällaiselle GMO-tuotteelle ilman, että tänä päivänä olisi uudelleen ö, tarkasteltu sitä, missä lainsäädännöllisissä puitteissa komissio toimii. Joten me todella odotamme, että komissio esittää meille nyt pian ö, ehdotuksen tarvittavista puitteista, joiden sisällä voidaan tehdä tällaisia GMO-myyntilupa markkinoille saattamispäätöksiä ja tätä odotellessamme me vaadimme, että tällaisen, tällainen ristiriitainen kysymys GMO-markkinoille saattamisesta ei toteudu. Jo, me PS-ryhmänä tuemme tätä vastalausetta GMO-maisiin markkinoille saattamisesta. Is, uh, Mrs. Evi? Kiitoksia. Seuraavaksi Yrova Evi. floor is yours now. Scusi, ho capito avi. Io ehm, faccio un brevissimo intermezzo. Lyhyt puheenvuoro. Cinque Stelle liike tukee tätä vastalausetta. Pidämme sitä tärkeänä, jos halutaan antaa selkeä viesti komissiolle tämänhetkinen tilanne, epävarmuus, erilaisten tulkintojen mahdollisuus, mitä tulee lupamenettelyihin kemotuotteiden osalta, se on saatettava päätökseen. On erittäin tärkeää vastustaa mahdollisia seuraavia lupamenettelyjä, jotka ovat tulossa, koska tämä on systeeminen ongelma johon on puututtava mahdollisimman nopeasti. Ja tällaisen vahvan viestin Euroopan parlamentti ja ympäristöasioiden valiokunta joutuu komissiolle esittämään. Eli me vahvasti tuomme tätä esitettyä vastalausetta ja sitä tukevia puheenvuoroja. Mr. Fjellner, Floris. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fjellner. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä on kovin surullinen keskustelu. Tämä on käyty usean otteeseen ja näyttää, että sitä tullaan käymään vielä monta kertaa. Se on tällainen loppumaton ikiliikkuja. Kaksi GMO-kasvia on yhdistetty. Ja tästä on selkeästi sanottu, ettei ole korkeampaa riskiä verrattuna ei-GMOihin. EFSA jo 2003 marraskuussa antoi OK ensimmäiselle ja, ja sitten 2009 toisen kerran, jossa sanottiin, että ei ollut enempää riskiä kuin ei-GMO samanlaisessa egmo kasvissa Sitten se antoi OK toiselle, joka on osa tätä yhdistelmää 2013 ja sanoi jälleen, että ei ole vaarallisempi kuin ei-GMO-vastineensa. Ja tämän vuoden kesäkuussa se sanoi, että yhdistelmä näistä kasveista, josta nyt puhumme, on yhtä turvallinen kuin tavallinen maissi. Meillä on siis neljä arviota yhteensä. Ja Pariisin ilmastokokouksen aikoihin, kun osaa tätä keskustelua ja argumentteja kuuntelen, niin se saa minut ajattelemaan niitä, jotka kieltävät ilmastonmuutoksen. Tiedättehän, päätämme, että tieteentekijät tekevät arvion, mutta sitten, vaikka he ovat johdonmukaisia, yksimielisiä, ja niitä on tehty 50-15 vuotta, ovat sanoneet sama asia No sitten jotkut ihmiset tuppaavat sanomaan, että minulla on omat asiantuntijani, niitä nyt välttämättä paljon ole, mutta he väittävät päinvastaista ja sen vuoksi. Minä mieluummin luotan heihin. Vähän niin kuin kuullaan ilmastonmuutoksen kieltäjistä. Ja mielestäni näin valiokunnan ei pitäisi toimia. Pitäisi päättää asiantuntijoista, kuunnella heitä ja sitten noudattaa heidän neuvoaan. Ja kun luen argumentteja täältä, ja kuulen myös, että tätä ei pitäisi pitää teknisenä asiana, vaan mieluummin poliittisena. Ymmärrän, että miksi näitä esitetään, koska teknisiä tai tieteellisiä syitä ei ole se vuoksi täytyy käyttää ainoa, mikä on jäljellä, eli poliittisia argumentteja. Mutta kun luen tätä asiatekstiä, joka sanoo, että nykyinen tarkistusjärjestelmä on osoittautunut epätyydyttäväksi, kun otetaan huomioon, että ei ole määräenemmistö jäsenvaltioiden keskuudessa, joka olisi sen puolesta, että GMO-organismeista äh, tuotteita voidaan asettaa markkinoille. En tiedä, olisiko tämä argumentti, jota tämä valiokunta esittäisi missään muussa esityksessä kuin tässä, mutta meidän mielestämme lainsäädäntö on väärässä, koska jäsenvaltiot eivät ole samaa mieltä siitä. Tiedän, että meillä oli äänestys komission uudesta ehdotuksesta, jotka äänestettiin kumoon eri syistä eri jäsenien taholta tässä valiokunnassa. Ihan täysin vastakkaisista osista tulimme, kun ajattelimme, että viimeinen komission ehdotus oli huono ja äänestettiin se kumoon, mutta se oli argumentti käyttää, että äänestimme kumoon sen vuoksi haluamme kaiken pysäyttää GMOn asalta. Se ei ole vakavasti otettavaa yksinkertaisesti. Tästä moratoriosta oli äänestys, se ei mennyt läpi, ei moratorio menty sen vuoksi, että tarvitaan kaikkiin tilaisuuksiin luoda tämä väliaikainen kielto takaoven kautta niin, että jokainen applikaatio kumotaan. Se, silloin ei kunnioiteta täysistuntoäänestystä sen vuoksi. Jos tarkastelemme tiedettä ja haluamme myös ottaa huomioon oman asiantuntijamme, lausunnot, josta päätettiin tässä lainsäädännössä. Itse asiassa kun tämä lainsäädäntö äh, otettiin, vaikka jotkut ihmiset eivät pitäisikään lainsäädännöstä, kun tämä lainsäädäntö otettiin, ei ollut koskaan niin paljon vihreitä ministereitä neuvostossa kun silloin, kun tämä lainsäädäntö otettiin. Ja sitä täytyy noudattaa ja kunnioittaa sitä, vaikka hävittäisinkin äänestys, eikä sitten takaovesta yritä sitä estää. Omasta puolestani ryhmien puolesta siis sanoisin, että on vastuutonta yrittää nyt tätä välikästä kieltoa saada aikaan takaoven kautta, eikä kuunnella asiantuntijalausuntoja, joista, joita Euroopan parlamentti on päättänyt saada. Kiitoksia sitten edustaja Turvalts. Well, the uh, short version. Kiitos. No niin, varsinainen. Eh, ehkä tämä asia nyt tulee se saada jonkinlaisen järjestyksen sitten vaikka kahville. Esitetty vastalause, konnin vastalause on sellainen, että ainakin ruotsalaisittain tarkastellen sanotaan, että kerätään kaikki vähän niin kuin eh, joululahjoja kerättäisiin tai koristeltaisiin joulukuusta ja sitten laitetaan kaikki eh, yhteen koriin eri moralistisista syistä johtuen. No tämä moralismin ehkä kyllä ymmärrän, mutta en tätä menettelyä kyllä. Vihreiden vastalause ja sitä tukevien e, vastalause. Moralistinen tässäkin on tämä lähestymistapa. Kun tutustuin tähän ja pyrin ymmärtämään, miksi tällä tavalla liikkeelle lähdetty, niin e, Hoffmanin ja, Stru ja Jörö Jaak verkkoon. Ja Jyrö Jukkan palasivat ajatukseni, ja siellä hän sanottiin, että minä en syö keittoa, minä en syö keittoa ensöstä siksi, että siinä on käytetty vääränlaisia aineita, ruoka-aineita, joista en tykkää. Ja miten sinne sitten kävi? No, Jukka kuoli, eikä mennyt kuin pari päivää. No tämä nyt on vähän erilainen tarina mutta varsin usein kuitenkin törmätään siihen tilanteeseen, että minimoidaan tämän valiokunnan merkitys. Varsinainen pointti tässä asiassa liittyy siihen, mitä puheenjohtaja Juncker lukasi, lupasi on erittäin tärkeää, että menettelytapasäännöt, jotka liittyvät eh, GMOn lupamenettelyihin, käydään läpi uudelleen. En halua, että komissio voi tehdä päätöksiä, jos jäsenmaiden enemmistö ei ole valmis tällaiseen. Ja tähän tulisi kiinnittää huomiota. On erittäin tärkeää, että käännymme herra Junkerin puolen ja vetoamme siihen, että hän todellakin pitää sanansa, eikä ettei käy niin kuin kävi Jöröjukalle tässä tarinassa. Eli että sanotaan, että en, en suppaa, tätä keittoa en kyllä syö. Julie Floor is yours. Thank you. Um, I... Kiitoksia. Minä luin perustelut näille vastalauseille. No minua ei yllättänyt vastalauseiden tuleminen, koska se näyttäisi olevan nyt suuntauksena täällä valiokunnassa kaikki ovat yhtä mieltä, eri mieltä GMOiden kanssa ja minä Rova Avia kyllä kiitän hänen rehellisyydestään. Hän teki täysin selväksi sen, että hän vastustaa tätä lupaa, koska hän vastustaa GMO-tuotteita. No, en minä ymmärrä tätä GMO-vastustumista, mutta kyllä minä voin sen hyväksyä, mutta minä en voi hyväksyä sitä, että yrityksen vastaisuus ja populismi, eh, jota näkyy nyt jäsenvaltioissa, niin näkyy täälläkin nyt eritoten SFDstä. Ja brittijäsenet SFD-ryhmässä olisivat varsin yllättyneitä siitä, että SFD näyttäisi olevan niin yhtenä rintamana GMOta vastaan. Näyttää siltä, että tämä on enemmän kansallinen kysymys parlamentin jäsenille. Täällä pelataan kansallista politiikkaa mutta Tämä on häpeällistä. Jos Ranskassa on kovia argumentteja GMOta vastaan, niin hoitakaa homma siellä, älkää täällä. Minun mielestäni tämä on aivan järkyttävän yksinkertaistettu vastalause. Me vastustamme tätä sen takia, että GMO vastustaa glyfosaattia ja glyfosaatti on kuitenkin eu sa käyttöön hyväksytty tuote. Sitähän käytetään 40 prosenttiin EU-viljelykasveista, mutta me vastustamme eh, todella pikkuruista tuontimäärää keemoiden eh, osalta, koska niiden viljelyssä käytetään sellaista torjunta-ainetta, jota me käytämme täällä, joka on hyväksytty. Voidaan sanoa, että mahdollisesti glyfosaatti on karsinogeeninen. No, käymmekö me nyt sitten keskustelua siitä, että esimerkiksi pekoni voileivät kielletään, koska niissä saattaa olla torjunta-ainejäämiä. No, toivottavasti emme tästä nyt rupea käymään keskusteluja. Minusta nyt vain on aika masentavaa. Tämä on aika surullista, kun joulu on tulossa ja minä istun täällä. Tämä on ammattilista elämää, niin minun täytyy nyt kuunnella tällaista. Meillä on järjestelmä, järjestelmä toimii, jäsenet voivat omissa maissaan vaatia viljely, GMO-viljelykasvien ö, kieltämisen. Ja miksi nyt mennään tällaisella koulupojan logiikalla takaoven kautta tähän asiaankin? Kyllähän jokaisella voi omat periaatteensa, mutta hoitakaa ne oikeiden menettelyjen kautta. Tässä tuhlataan vain kaikkien aikaa ja minä en voi tukea tätä vastalausetta. And, uh, I have... Kiitoksia. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Minun täytyy sen jälkeen sulkea luetteloa, jos kuka muu ei enää pyydä puheenvuoroa. Stefan, ole hyvä. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. On mahdollista, että NK603 ei sinällään aiheuta vaaraa, mutta geneettisesti tätä maissia on modifioitu niin paljon, että se on vastustuskykyinen glyfosaatille. Ja kun nyt näin on, niin voi olettaa, että jos tällaista maissia ruvetaan viljelemään täällä, niin tämä johtaa siihen, että glyfosaattiakin ruvetaan käyttämään enemmän. Eli tätä glyfosaattia näin levitettäisiin omillekin pelloillemme enemmän kuin nykyään. Ja melko lailla varma voi olla siitä, että glyfosaatissa on terveysriskinsä. Enkä oikein ymmärrä, miksi ei toimita ennalta ehkäisevästi täällä, eli että pyritään sulkemaan kaikki riskit pois. Jos on olemassa vaara riskin kasvamiselle, niin tällaisia tuotteita ei hyväksyttäisi. Ja niin kuin täällä jo aikaisemmat puhujat ovat todenneet, meillä on selkeät säännöt, eh, mitä tulee GMO-tuotteiden käyttöön eri jäsenmaissa ja niiden kieltämiseksi eri jäsenmaissa. Ja toivottavasti nyt ei sitten takaportin kautta mahdollisteta näiden eh, sisäänottoa. Tällaista politiikkaa meidän ei todellakaan olisi syytä harjoittaa.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 jos enemmistö jäsenvaltioissa GMOista jotain hylkää tai torjuu, niin komissiota ei pitäisi pakottaa siihen, että antaa lupa. Eikä hän pelkästään maininnut tätä ohjelmapuheessaan, se on, vaan se on myös komission työohjelmassa mukana tämä. Ei pitäisi olla sellaista harhakuvaa. Nimittäin komissio sen sanoi äskettäin, että, hän, että tähän ei mennä. silloin tämä menettelytavan muutos olisi muissakin tapauksissa sovellettavissa, eivätkä he halua tätä. Minun täytyy tämä nyt toistaa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että herra Juncker olisi jotain luvannut, vaan myös siitä, että asiassa vastuussa oleva komission jäsen on sanonut, että tätä lupasta ei pidetä. Ja vielä yksi kohta. Miksi komissio sanoisi, että lupa annetaan tai lupa ei anneta, jos ei ole määräenemmistöä? Ja kun EFSAn lausunto ei ole hylkäävä, niin silloin äh, olisi komissio velvoittunut antamaan luvan. Me puhumme toimielinten avoimuudesta, transparenssista. Ja nyt en tiedä, olisiko sellaista riippumatonta tutkimuslaitosta, joka voisi antaa EFSAn lisäksi lausunnon. EFSAsta tiedämme, että äskettäin on ollut huomattavia tapauksia. liittyen yhteyksien bioteknisiin instituutioihin ja EFSAn johtajiin. En tiedä, onko, voidaanko tällaista EFSAn kaikkivoipaisuutta hyväksyä oikeastaan? No. Kiitoksia. Nyt kommentteja ja vastauksia komissiolta, missä olettekin. Teillä on puheenvuoro. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos siitä, että annatte puheenvuoron komissiollekin tämän vasta- äh, tämän päätöslauselmaesityksen osalta. Haluaisin muistuttaa teille, että no miksi me, missä ollaan nyt menossa ja miksi keskustelemme tästä aiheesta. Täällä on sanottu, että komissio ei ole seurannut niitä täytäntöönpanovaltuuksia, joita sille on annettu, ja että se on ylittänyt omat toimivaltuutensa. No tässä täytyy uudelleen hieman asettaa puitteita tälle keskustelulle. Meillä on menettely, meillä on lainsäädäntökehys ja tämä lainsäädäntökehitys on parlamentin ja neuvoston välillä laadittu. Ja tämä kehys on erittäin tiukka. Siinä vaiheessa, kun tulee myyntilupapäätös, niin EFSA tarkistelee tätä, eli tarviketurvallisuusvirasto tarkistelee tätä. Tällä hetkellä meillä on kaksi tapahtumaa, tai meillä on tapahtuma, jossa kaksi yksinkertaista seikkaa on nyt riste, risteytynyt. Tässä on annettu myyntilupaa jo olemassa oleville tuotteille. Nämä myyntiluvat on uudistettu, eli kysymys ei ole mistään aivan uusista tuotteista. Essa on tarkastellut tätä ja päätynyt siihen johtopäätökseen, että tämä maissi on aivan yhtä turvallista kuin perinteiset lajikkeetkin. Jäsenvaltioiden kannat, jäsenvaltiothan antavat omat näkemyksensä tähän menettelyyn ja Ymmärrän, että Ranskan ja Itävallan kantoja esimerkiksi ole täysin otettu huomioon, mutta EFSA on tarkastellut näitä jäsenvaltioiden kommentteja ja päätynyt eri johtopäätökseen kuin kyseiset jäsenvaltiot. Ja muilta on vielä tulossa kommentteja ja hakijakin on antanut omia lisää tietojansa, niin että EFSA voi tehdä sitten lopulliset johtopäätökset. Seuraavaksi sitten EFSAn äh, raportti menee suuren yleisön kommentoitavaksi. Tässä eri virastot tätä myös kommentoivat ja mitään erityisiä ongelmia ei tässä ole tullut. Ja haluaisin vielä kertoa teille, että me olemme kyllä to- seuranneet tarkasti tätä menettelyä. Seuraavana vaiheena on se, että tämä lähetetään jäsenvaltioiden komiteoille käsiteltäväksi. Me emme ole saaneet komitealta mitään erityisiä kommentteja, ei enemmistö päätöksiä vastaan eikä, eikä puolesta. Ja seuraavaksi se meni sitten vielä vetoomuskomiteaan ja sielläkään ei tullut myönteistä eikä kielteistä. No mitä seuraavaksi tapahtuu? Komitologiamenettely on erittäin selvä. Siinä vaiheessa, kun ei ollut tullut ei positiivisia eikä negatiivisia kannanottoja, niin komissio voi hyväksyä tämän hakemuksen, komissiolla on velvollisuus myös äh, saada, antaa vastaus äh, myyntiluvan hakijalle. Näin ollen me emme usko, että me olemme mitenkään komissiolle annettu, annettuja toimivaltuuksia ylittäneet ja että me olemme täysin kunnioittaneet niitä menettelyjä, joita asian osalta on luotu. Minä olen kyllä kuunnellut tätä keskustelua, mitä täällä on käyty ja siitä ilmeni tiettyä turhautuneisuutta komission ehdotuksesta, onko komission puheenjohtajan ehdotus sellainen, että tässä mennään vielä pitemmälle kuin mitä Euroopan parlamentti on hyväksynyt. Ja te olette myös kuulleet, että komission puheenjohtaja täysistunnossa selitti, minkä vuoksi me ajattelemme niin, että kun jäsenvaltiot omassa äänestyksessään on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka eivät halua antaa lupaa tietyille tuotteille tai e, käyttävät muita kuin tieteellisiä argumentteja, niin komissio ehdotti tätä kuuluisaa tekstiänsä ja se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää GMO-tuotteiden markkinoille saattaminen muista kuin tieteellistä syistä, muista legitiimeistä, esimerkiksi yhteiskunnallisista syistä. Tämä oikeus on haluttu antaa jäsenvaltioille. Ja tätä on ehdotettu neuvostolle ja parlamentille. No, parlamentti ei hyväksynyt tätä. Komission jäsen oli tästä pahoillaan, koska tämä olisi auttanut jäsenvaltioita, jotka sanovat, että ei tieteellisistä, mutta poliittisista syistä ne eivät halua GMO-tuotteita markkinoillensa. No, parlamentti hylkäsi tämän ehdotuksen ja komission jäsen sanoi, että toista ehdotusta ei tule, mitä B-suunnitelma ei ole. Meillä on vain tämä suunnitelma A, eli tämä menettely, joka tällä hetkellä on voimassa. Ehdotus ei ole millään tavalla vielä kuollut kuitenkaan. Tämä on yhä hengissä, koska tästä käydään keskustelua ja tässä vielä odotetaan neuvostoltakin kantaa. Ja kuten komissio sanoi, tämä on keskustelu, joka on hyödyllinen ja tärkeä. Siinä on tärkeää, ottaa, tärkeää huomata se, että että jäsenvaltioilla on oma äänestyskantansa ja sitten niillä on oma eri kanta, kun puhutaan GMOiden käyttämisestä. No, Tästä asiasta edelleen keskustellaan. Se on varmasti kaikille erittäin hyödyllistä, niin komissiolle, parlamentille, toimielimille kuin kansalaisillekin. Kansalaisten täytyy tietää, mitä todellisuudessa tapahtuu, mikä on jokaisen jäsenvaltion kanta tähän asiaan. Joten tiivistettynä sanoisin, että mielestäni komissio ei ole millään tavalla ylittänyt komissiolle annettuja toimivaltuuksia ehdottaessaan äänestystä tai hyväksymistä tälle GMO-tuotteelle. Kiitos puheenjohtaja. If, uh, if objectors want... Kiitoksia, jos vastalauseiden esittäjät haluavat jotain lisätä. Heillä on siihen oikeus, mutta hyvin lyhykäisesti pyytäisiin, koska meillä on aikamoinen aikapaine tässä. Eh, Kiitos lyhyesti, koska täytyy mennä budjettin tarkoitusvaliokunnan kokoukseen. Täytyy siellä mietintö esitellä. Niin herra Fjellnerille Tiedättehän siis nämä ilmastonmuutoksen kieltäjät. Sanotte, että olemme samanlaisia, että kiellämme tämän niin, ettei perustella faktoilla. Meillä on EFSA-lausunto, meillä on kansainvälisen syöpätutkimusjärjestön lausunto ja näitä kahta tutkimusta täytyy tarkastella yhdessä, koska ne käyttävät erilaisia menetelmiä. Tätä pitäisi nyt arvioida uudelleen, koska EFSA ja tuo tutkimusjärjestö ovat myöhemmässä kokouksessa paikalla. Olen kuullut liberaaliryhmästä Siellä painostettiin todellista keskustelua. Ja myös tuo viimeinen puhujakin sanoi, että puhutusta komission lupauksesta ja sen pitämisestä. Se täytyy ottaa esille valiokunnassa. Täytyy painostaa sen puolesta, että tämä lupaus pidetään. Ja siis komissiolle täytyy painostaa, niin kuin sanoin. Maybe last season. Kiitoksia. Ja kenties vielä muutama äh, loppukommentti Rova Kutinilta. Mano, ei, ei tule mitään sieltä. Ma- Ilman mikrofonia. moi. Oui, euh, je ne rajouterai rien à... Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä jo on sanottu täällä. Uh, this is to be voted this afternoon at... Äänestetään kello 16 tänään iltapäivällä ja jos se hyväksytään, niin sitten uh, täysistuntoäänestys on ensi tammikuussa. Siirrymme seuraavaksi kohtaan yhdeksän keskustelukomission kanssa jalostusteollisuuden toimivuustarkastuksista ja annan puheenvuoron ensimmäiseksi komission edustajalle Karlo Petinelle. Hän on DG kasvu pääosaston johtaja. 10-15 minuuttia, mieluummin 10. Olkaa hyvä. Good morning, um, ladies and gentlemen. Kiitos. Rana Pisa on nimeeni. Carlo Pizzinelli on vasta tulossa tänne kokoukseen. Eli hän juuri näyttää saapuvan paikalle, eli Karlo voi tästä jatkaa hetken kuluttua. Present? Commissioner has the floor, please. Thank you. Good morning. I apologize for this more delay, but the security check take... Anteeksi, että Tulen vähän myöhässä, mutta turvallisuusjärjestelyihin meni oma aikansa. Arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat, lämmin kiitos kutsusta tulla tänne tänään ja mahdollisuudesta hieman kertoa tilanteesta, mitä tulee öljynjalostusteollisuuden toimivuustarkastukseen. Tutkimus on yhteisessä tutkimuskeskuksessa valmistettu, valmisteltu ja tutkimus antaa teknistä tietoa liittyen tähän toimivuustarkastukseen. Ja sitten on tämä varsinainen raportti, joka on vielä valmisteilla. Nyt ollaan valmistelujen ihan loppu suoralla. Uskoisin, että ihan viikoista tässä puhutaan ja sitten raportti on valmis. ja tätä toimivuustarkastusraporttia tukeva tutkimus, ne tullaan julkaisemaan internetissä ja totta kai myöskin neuvosto ja parlamentti tulevat ne saamaan. Tässä hieman puitteista. Ja tämän hankkeen tarkoitushan on arvioida EU-lainsäädännön vaikutusta EUn öljynjalostusteollisuuteen. Eli se on erona tämän hankkeen ja niin sanotun klassisen eh, vaikutusten arvioinnin välillä. Siinähän yleensä keskitytään pelkästään tietyn ehdotuksen vaikutuksiin, mutta tässä keskitytään koko EU-lainsäädännön vaikutuksen tällä teollisuuden alalla. Ja miksi nyt komissio päätyi tämän tyyppiseen lähestymistapaan? Kuten tiedätte, tämä on yksi ensimmäisistä komission toteuttamista tämän tyyppisistä hankkeista, mutta ei varmasti viimeinen, koska Euroopan komissio todellakin sitoutuu siihen, että sektorikohtaiset toimivuustarkastukset tulevat olemaan osa ohjelmaamme. Ja tarkoitus on helpottaa sitten kokonaisvaltaista analyysiä. Ja toinen syy liittyy siihen, että Komissio jo vuonna 2012 totesi, että e, nykylainsäädäntötointa kannattaa katsoa esimerkiksi sen suhteen, onko löydöksillä jotain vaikutusta esimerkiksi kilpailukykyyn ja onko tältä pohjalta ehkä jouduttu sulkemaan joitain laitoksia ja tästä syntynyt sitten lisätyöttömyyttä toimivuustarkastuskertomukset vuosien 2007-2013 aikana eh, on todettu, että 13 elostaman jouduttu tällä kaudella eh, sulkemaan ja yli 10 000 työpaikkaa menetettiin näin ja 40 000 välillisesti. Ja asiakirja on Grow-pääosaston laatima, se on sektoripohjainen ja nyt on pyritty sitten saamaan holistisempi lähestymistapa, pyritty tarkastelemaan sitä, miten eri lainsäädäntöhankkeet vaikuttavat. Ja sektorikohtaisessa tarkastelussahan tarkastellaan sitä, miten tiettyyn sektorin tietyt toimet vaikuttavat. Tarvitaan tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja on keskityttävä analysoimaan nimenomaan sektorin kilpailukykyä. Ja raportin analyysi oli retrospektiivinen luonteeltaan ja tässä tarkasteltiin vuosia 2000-2012 ja tässä on lähdetty liikkeelle yhteen Euroopan komission tutkimuskeskuksen raporteissa ja lainsäädäntöhankkeet, kuinka eh, niihin puututaan. Tässä lähdettiin liikkeelle komission ja sidosryhmien kuulemisesta ja analysoidista ennen kuin saatiin tämä mandaatti tälle toimivuustarkastukselle. Ja tarkoitus on voida jatkossakin säilyttää EUn öljynjalostusteollisuuden kilpailukykyisyys. uusiutuva energiadirektiivi, uusi e, kauppadirektiivi, teollisuuspäästödirektiivi e, ja muitakin direktiivejä, jotka ovat olleet tämän hankkeen taustalla kun katsotaan 2012 jaksoa ja e, e, sitten tulokehystä katsotaan, että e, on mahdollisuus saada hyötyä, mutta kun katsotaan kuluja näiden eri lainsäädäntöhankkeiden pohjalta, niin niitä syntyy. Ja 35 prosenttia on tässä osuus, kun tarkastellaan myöskin nettovoittomarginaalia. Ja on katsottava, mitä muita taloudellisia vaikuttimia on, kun puhutaan öljynjalostusteollisuudesta. Jotkut ovat sellaiset, että ne liittyvät esimerkiksi sijaintipaikkaan ja jalostamon kokoon. Ja jotkut sitten eh, johtuvat siitä, että inputkustannukset ovat melko korkeat, kun puhutaan jalostamoista. Ja energiakustannukset toisaalta myöskin öljytuotteiden hinnoissa on vaihtelua Jalostamot toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja kun puhutaan kilpailukyvystä, kun asia tarkastellaan EUn ja muiden alueiden, kuten Yhdysvaltojen ja Kaakkois-Aasian alueen välillä, niin ympäristölainsäädännölliset seikat ovat melko lailla yhtäläiset, mutta tämä ei sitten päde silloin, kun puhutaan entisen Neuvostoliiton toimijoista ja Keski- lähi toimijoista, niin siellä myöskin alhaisemmat energiahinnat tulevat kuvaan mukaan. Jalostamot eivät pelkästään tuota liikenteeseen ja lämmitykseen liittyvää energiaa, vaan monia muitakin teollisuuden aloja ne tukevat. Analyysissä ei ole osoitusta siitä, että päällekkäisyyttä epäjohdonmukaisuutta olisi lainsäädännössä. Päinvastoin synergiaetuja on havaittu. Ja tällä jaksolla voidaan katsoa, että säätelykustannukset ovat nousseet vuodesta 2002 vuoteen 2008 ja sen jälkeen sitten hinnat vakaantuivat ja olivat vakaat vuoteen 2012 saakka. Ja kun tuloksia tarkastellaan, on katsottava myöskin operatiivisia kustannuksia, investointeja ja miten ylipäätään on mahdollisuus toimia kilpailukykyä parantavasti varsin hyvin on voitu nämä kulut absorboida eh, tietyissä moderneissa elostamoissa, mutta ei kaikissa. Ja nyt muutama mielenkiintoinen lukutieto. Tuotantokustannukset ovat 47 sentistä per barreli nousseet ja tämä eh, vastaa 29 senttiä Uusiutuvassa direktiivissä puhutaan 3,7 sentistä. Ja ehkä nyt muutama alustava huomio liittyen tähän lainsäädäntöön ja eri säädöksiin. Nämähän saattavat vaikuttaa tähän alan ja esimerkiksi tuotespesifikaatiot ovat tässä erääntä esiin tai sitten markkina-alueet. energiaverotusdirektiivi ja uusiutuen direktiivi nimenomaan eh, pyrkivät purkamaan dieselriippuvuutta eh, Venäjältä. Dieselpolttoaineen määrä on 1,6 prosentilla lisääntynyt tällä kaudella, mutta sitten siirtymä uusiutuvien suuntaan on kuitenkin käyttöastetta nostanut Ja jos katsotaan sitten päästökauppatilannetta tällä kahdella kaudella, voidaan todeta, että sorry, oli hyvin sijoitunut, Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä pätisi kaikkiin jalostamoihin, vaan laitoskohtaisia eroja havaittiin. Eli tässä ei voida puhua sektoripohjaisista puutteista, vaan pikemminkin siitä, että nämä investoinnit eh, tai niiden puute saattaa eh, riippua tietyistä syistä ensimmäisellä kaudella ja siitä, että ei ole tarkasteltu näitä taloudellisia vaikutuksia. Ja tuotantokustannukset ovat nousseet ja tässä on myöskin polttoaineen laatu, vaatimukset huomioitava. 5 miljoonaa euroa eh, per jalostama oli tämä pääomaosuus ja luku oli korkeampi vuonna 2006 ja 1,8 miljardia vuosittain per jalostamo oli tämä osuus. Ja pitkälti nämä liittyvät eh, siihen, mikä on rikkipitoisuus muita taloudellisia vaikuttimia ei osattu tältä pohjalta havaita, kun asia verrattiin tilanteeseen vuonna 2000. Nyt sitten loppuvaiheessa on tärkeää huomioida nämä tulokset, kun tulevia päätöksiä tehdään ja seuraavaan kierrokseen lähdetään Brysselissä ensi vuoden maaliskuussa. Se on avoin kaikille sidosryhmille ja tulee olemaan tärkeä virstan pylväs, jolloin keskustellaan lopullisesta raportista ja siitä, miten sitä tulee hyödyntää ja lopullinen raportti tulee olemaan väline e, tuleville lainsäädäntö- ja muille hankkeille, esimerkiksi yksinkertaistamishankkeelle ja ylipäätään tämän REFIT-ohjelman toteuttamiselle ja vaikuttimet ovat laajemmat kaiken kaikkiaan kuin pelkän vaikutusten arvioinnin, sillä niissä keskitytään pelkästään yksittäisiin säädöksiin toimustarkastuksen tulokset myöskin vaikuttavat siihen, mikä on kunkin säädöksen hinta. Kaikkein tehokkaimmat, energeettisesti tehokkaimmat jalostamat ovat hyviä myöskin maailmanlaajuisesti tarkastellen ja niiden turvallinen toiminta on tärkeä asia. On tärkeää, että tätä johtoroolia ei menetetä eikä hukata. On tärkeää, että eh, näin toimitaan, jotta päästään ilmasto- ja energiatavoitteisiin ja voidaan luoda uusia työpaikkoja. Innovatiivisuutta tarvitaan, jotta tähän kaikkeen päästään. Kiitos. Thank you. And now we have time for discussion. Kiitoksia. Nyt meillä on aikaa keskustelulle. Ensin Rova Prostet, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh. Kiitos puheenjohtaja. Tässä voi varmaan kiittää myös komissiota siitä, mitä se on meille juuri kertonut, koska laatu laatutase on erittäin hyvä tapa edetä, kun arvioidaan lainsäädännön vaikutusta johonkin te- tiettyyn teolliseen sektoriin. Kuitenkin kun tällaisia taseita tehdään, niin tämä ei, tämän ei pidä jäädä pelkästään tekstin tasolle, vaan täytyy pystyä ryhtymään toimiin. Tämä öljyjalostusteollisuuden toimivuustarkastus osoittaa sitä, miten tämä sektori on ulkoisen kilpailun kourissa. Tärkeää tässä nyt on komissiolta kuulla, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta voidaan pitää kiinni Euroopan öljyjalostusteollisuuden kilpailukyvystä ja rajoittaa sen turhia kuluja, koska tämä mahdollistaa nyt sen, että me voimme uudelleen tarkastella tiettyjä lainsäädäntöjä, mitä komissio aikoo tehdä ja millä tavalla, ja voisiko komissio mies yksinkertaistaa, yksityiskohtaistaa meille enemmän niitä toimia, joilla voidaan suojella tätä öljyteollisuussektoria. Ja me tiedämme, että öljyt teollisuus on karkaamassa Euroopasta ja siellähän on paljon työpaikkoja ja valitettavasti työpaikkojakin paljon menetetään. Lopuksi vielä kysyisin, aikooko komissio kertoa meille myös tämän toimivuustarkastuksen seurannasta säännönmukaisella tavalla. Thank you. And now for... Kiitoksia. Seuraavaksi Elisabetta Gardini. Kiitos. Voin yhtyä siihen, mitä François Grostet juuri totesi, on tärkeää saattaa nämä työt päätökseen ja on myöskin tärkeää, ettei tätä toimivuustarkastusta unohdeta, vaan päivitetään sääntömääräisesti ja käytetään mahdollisimman mm, hyvin hyödyksi silloin, kun mietitään uutta lainsäädäntöä tällä sektorilla. miksi tutkimukset ovat osoittaneet sen, että ainakin keskipitkällä aikavälillä vielä tämä kuitenkin tulee olemaan tärkeä teollisuuden haara. Ja ajanjakso, tässä nyt on tarkasteltu, ulottu vuoteen 2012. 2012han on tehty lainsäädäntöesitys, jolla on ollut sitten omat vaikutuksensa tälle sektorille. TS kysymysten osalta varsinkin. Ja tästä syntyy kustannuksia, jotka sitten rasittavat eurooppalaisia yrityksiä ja tällaisia kustannuksia ei sitten EUn ulkopuolisille toimijoille synny. Eli nämä lisäkustannukset rasittavat eurooppalaisia yrityksiä ja olisin kysynyt komissiolta, miten ja missä vaiheessa on tarkoitus tämä seikka arviossa myöskin huomioida. Ja sitten vielä komissio toteaa, että jotkut jalostamot ovat absorboineet hyvin nämä eh, kustannukset, pysyneet silti kilpailukykyisinä kysyisin, kuinka monta kokolaismäärästä on pystynyt säilyttämään kilpailukykynsä näidenkin kustannusten jälkeen ja miten nämä kustannukset on voitu sitten absorboida, sillä jalostamothan e, voivat sälyttää kuluttajille osan kustannuksista. Tutkimuksetkin ovat osoittaneet, että näin tehdään mutta usein sitten ongelmana on se, että kiintiöosuudet markkinoilla saatetaan menettää ja tästäkin sitten saattaa syntyä ongelma, e, jota olisi ehkä hyvä komission vähän selvittää lähemmin. Tämän lisäksi katsoisin, että meidän tulisi e, nyt ymmärtää, että tämä on varsin monimutkainen tilanne ja olisi katsottava, minkä tyyppisiin investointiin kannattaisi Euroopassa mennä. 0,4 per barreli ei ole suinkaan tämä varsinainen eh, tilanne. Jos muillakin alueilla halutaan kapasiteettia lisätä, eh, kuitenkin tuonti tulee jatkumaan, eh, koska sitä tarvitaan. Mutta on kuitenkin pyrittävä vastustamaan tätä ilmiötä, joka johtaa siihen, että know-howta menetetään ja työpaikkoja menetetään, ja näin myöskin eh, taloudellista lisäarvoa todellakin menee hukkaan. Mrs. Kilonen. Kiitoksia, Sterova Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin esittää komissiolle kysymyksen liittyen tähän kokonaisuuteen siitä näkökulmasta, kuinka paljon komission sisällä ylipäätään tehdään öljynjalostuskysymysten kanssa yhteistyötä eri sektoreilla, koska tämä puheenvuoro näistä työpaikoista ja niiden turvaamisesta on varsin relevantti huomioiden sen, että ympäristökysymykset, uusi tulevaisuuden teknologia, kaikki ne haastavat meitä koko ajan – mutta iso, iso asia on se, että kuinka jäsenmaat ylipäätänsä suhtautuvat uusiutuviin polttoaineisiin, niiden kehittämiseen ja niiden käyttöön, millä tavalla Euroopassa kehitettyjä tuotteita käytetään, miten niitä pääsee markkinoille ja millä tavalla ylipäätänsäkin tuetaan ympäristöystävällisten jalostustuotteiden kehittämistä. Ja siitä näkökulmasta haluaisin tietää, että kuinka paljon komission sisällä tehdään esimerkiksi liikennesektorin, kilpailusektorin, jalostussektorin ja niin edelleen välillä yhteistyötä, jotta voitaisiin tehdä parhaat mahdolliset toimet sen eteen, että eurooppalainen öljyjalostusteollisuus säilyisi kilpailukykyisenä ja ympäristöystävällisenä myös tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you. And my speakers list is depleted. We have... Kiitoksia. Puhujalista on nyt käyty läpi. Meillä oli paljon kysymyksiä. Komissio voi vastata niihin. Olkaa hyvä. So. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc, euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensimmäiselle puhujalle mitä tulee kilpailukykyyn Robert Rostetille, siis mitä komissio aikoo tehdä, niin kuin jo tuossa esitykseni sanoin, komissio esittää tämän tehokkuustarkastuksensa. Tämä on lähtökohta. Tänä päivänä me emme vielä tiedä, mitä teemme. Ei sen vuoksi, että emme olisi päättäneet sitä, vaan mm, sen vuoksi, että me haluamme ensin keskustella ajatuksistamme parlamentin ja neuvoston kanssa, myös teollisuuden alan ja kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämä on ensimmäinen merkittävä askel. Tässä on foorumi avattu kaikille tämän alan toimijoille. Mitä sitten tulee tämän toimivuustarkastuksen, toimivuustarkastuksen jatkuvuudesta? No, tähän en vielä osaa vastata. Tiettyjen alojen osalta komissio on päättänyt tehdä tällaisen toimivuustarkastuksen. Nyt se on tehty öljyjalastusteollisuuteen. En tiedä vielä, aikooko komissio päivittää näitä jatkuvasti vai ei. Se on kuitenkin mahdollista. Eh, Sitten eh, Rova Cardinille. Tietysti komissio on yhtä mieltä siitä, että Tämä teollisuuden ala ja sen jalostusaspekti on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan asianmukaisen energian miksin aikaansaamista. Tietysti tämä on aivan tähdellinen asia, joka täytyy ottaa huomioon. Yritin omassa esityksessä tuoda esille siis sitä, että jalostusteollisuuden tuot tuottajat eivät ole mukana pelkästään polttoaineiden jalostuksessa, vaan on myös monia muita teollisia aineita, joita jalostetaan. Niin näin olemme puhumme sellaista asiasta, joka on äärimmäisen tärkeä koko tuotantoketjulle. Tämä toimivuustarkastelu katsoo maksuu, kattaa 2000-2012 välisen ajan. 2012 jälkeen on tapahtunut useita muutoksia. Ja kuten aikaisemmassa vastauksessanikin jo sanoin, niin komissio ei ole vielä ohjelmoinut minkäänlaista säännönmukaista tutkimusta mutta näitä tutkimuksia varmaan tullaan tekemään. Joka tapauksessa nyt on tutkittu tätä aikaa vuoteen 2012 asti, ja tässä täytyy ottaa huomioon kaikki ne eri aspektit, jotka tekin mainitsitte, kun ajatellaan näitä tulevaisuuden tutkimuksia. Ja täytyy pohtia, mitä mahdollisia tulevaisuuden askelia otetaan sitten, mitkä jalostamot kykenevät lisäkustannukset kantamaan? No, tämä on tuotu esille tässä 2000-2012 toimivuustarkastustutkimuksessa. Meidän täytyy vielä tarkastella, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tämä tietysti riippuu jalostusteknologian tasosta ja niistä kustannuksista haittaa, joita tulee näiden uuden tyyppisten teknologioiden käyttöön otosta. Nämä ovat seikkoja, jotka täytyy ottaa huomioon. Tässä on monia muitakin seikkoja, jotka astuvat tähän peliin. Jos halutaan saada kilpailukykyisempää öljyn jalostusteollisuudetta. No sitten kustannusten siirto kuluttajien kannettavaksi Tämä on asia, josta teidän jäseninä täytyy keskustella paljon. Tätä asiaahan on heijastettu jo paljon Euroopan päästökauppadirektiivissä. Vielä mitään lopullisia tutkimuksia ei ole eri kustannusten siirtymisestä kuluttajien maksettavaksi. ei voida vielä millään tavalla päättää, onko yksi järjestelmä, yksi tapa toimia parempi ja tehokkaampi kuin toinen. Tämä on vielä asia, jota täytyy tutkia tulevaisuudessa. Tuleeko tässä nyt kilpailukyvyn menetystä, koska joku tietty operaatiomalli on hyväksytty? Ja onko suorana seurauksena se, että kuluttajat joutuvat kantamaan osan kustannuksesta. No, nämä eivät ole ainoat seikat, jotka täytyy ottaa huomioon, eikä tämä ole mitenkään helppoa myöskään panna täytäntöön. Vielä ei ole mitään lopullisia ratkaisuja lopullisia tuloksia näistä tutkimuksista saatu. Lopuksi vielä yksi ongelma, josta komissiokin on tietoinen. Komissio on yrittänyt tietysti lisätä investointeja Euroopassa investointisuunnitelman kautta, koska pelkonahan on se, että investoinnit vähenevät. Me puhumme noin 15 miljardista eurosta uusien käytänteiden, uusien teknologioiden edistämiseksi. Tämä on asia, josta keskustellaan itse asiassa tällä viikolla. Meidän täytyy päättää, minkälaisia investointeja pitäisi tehdä, millä investoinnilla saataisiin parhaita tuloksia aikaiseksi, toisin sanoen, mitkä investoinnit johtavat kasvuun, millaisia investointeja monikansalliset yritykset jo nyt tekevät ja mikä kokonaisuudessaan parantaisi parhaiten kilpailukykyä. Tässä kasvu on jälleen avainsanana. Meidän täytyy tarkastella erilaisia suuntauksia, erilaista dynamiikkaa, jota markkinoilta tällä hetkelläkin löytyy, niin että voidaan esittää erityisiä lopullisia johtopäätöksiä tästä aiheesta. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä teollisen sektorin kanssa. Totta kai me teemme yhteistyötä yhdessä tämän sektorin kanssa, mutta myös Tämän toimivuustarkastuksen alusta lähtien on yhteistyötä tehty ennen toimivuustarkastuksen aloittamista kuultiin yhteisen tutkimuskeskuksen valmistelevasta, valmistelemasta teknisestä raportista e, eri tahoja. Ja kaikki asiantuntijat olivat mukana marraskuun alussa keskusteluissa niin kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan edustajat, teollisuuden edustajat ja paikalla oli myös Euroopan parlamentin jäseniä. Me olemme tietysti täysin tietoisia siitä, että jalostussektori, öljyjalostussektori tietyllä tavalla kilpailee muiden liikenteen energialähteiden kanssa. Tiedätte, että Euroopan komissiolla on strategia liikenteen vaihtoehtoiseksi energialähteeksi tässä on muitakin ö, energialähteitä, esimerkiksi sähkö. Ja tällä hetkellä, no tämä strategiahan on liikennekomission jäsen vastuulla. Tässä olivat omat ajatukseni, mutta minä ja asiantuntijani olemme täällä kyllä käytettävissäni, käytettävissäni jos haluatte vielä esittää kysymyksiä. All Kiitoksia teille Kiitokset kaikille jäsenille hyvästä keskustelusta. Seuraavana kohtana esityslistallamme on hyvin vakava aihe ja me edelleen odottelemme tässä siihen osallistujia. Pidämme 15 minuutin tauon ja sen jälkeen lähdemme keskustelemaan kohdasta, kohdasta 10 keskustelu WHO on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja komission kanssa glyfosaateista. Honorable colleagues, I just want to inform you that... Uh... Arvon kollegat, haluaisin kertoa teille, että Euroopan parlamentissa kutsuvieraamme jo ovat, mutta he ovat vielä turvatarkastuksessa jumissa. Tässä saattaa mennä vielä semmoinen viitisen minuuttia. Ja koska heidän nyt pitäisi tässä puhua ensimmäisinä, niin odottelemme kutsuvieraitamme vielä viitisen minuuttia. Dear colleagues, it is... Hyvät kollegat, nyt on aika jatkaa. Ja aloitamme uudella kohdalla esityslistaltamme, eli kohta 10 keskustelu WHO, EFSAn ja komission kanssa glyfosaateista. Kuten tiedätte, mm, kansainvälisen syöpätutkimuskeskuksen puheenjohtaja äh, on paikalla. Ja äh, tämä järjestöhän julkaisi tutkimuksen glyfosaatien karsinogeenisistä vaikutuksista. Tohtori Christopher Wilt ja äh, tohtori Kay Witten ovat täällä paikalla. Sen jälkeen jatkamme sitten F EFSAan, EFSAn johtajaan ja asiantuntijoihin, kuulemme heitä. Ja sitten vielä valiokuntien jäsenille, valiokunnan jäsenille annamme puheenvuoron. Herra voi. Äh, niin, kiitos. Toivottavasti näitä näppäimiä osaan tässä käyttää. No ensinnäkin kiitoksia kutsusta. Tiedän, että on aika vähän aikaa alustukseen, joten esittelin kollegan tohtori Kaitonin joka käy läpi tämän viraston arvion glyfosaatista. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Niin, mitä nyt 10-15 minuutin aikana halusin tehdä, oli selittää teille, siis ei pelkästään sitä, miten monografsohjelmassa tehdään arviointeja, vaan että myös, että mitkä glyfosaattia koskevat tulokset olivat. No en nyt pysty vaihtamaan tätä diaa tässä nyt, mutta ensin taustatietoa tästä monografo ja miten luokitteluja tehdään. Sitten puhumme arvioinnistamme glyfosaatin osalta. Seuraava kuva. Viisikymmentä vuotta sitten perustettiin. Oli ajatuksena luoda standardoitu luokittelujärjestelmä karsinogeeneille. Ohjelma syntyi Lorenzo Tomaattisin johtokaudella, jonka kuvan näette siinä. Siinä oli se ajatus, että voisi olla systemaattista arviointia näytöstä ja täysi keskustelu tieteellisistä asioista. Ja tämän idean myötä jatkamme prosessiamme nykyäänkin. Ja viimeisen 40 vuoden aikana olemme arvioineet yli 980 ainetta. Syyt, miksi suositellaan tiettyjä asioita, on altistuminen ja sitten karsinogeenisuus. Ja sen vuoksi harvat ovat luokiteltu mahdollisesti ei-karsinogeeniseksi ihmisille. Kuitenkin useimmat aineet ovat itse asiassa sellaisia, jotka, joita ei voida luokitella ryhmään kolme. Pieni määrä on luokiteltu joko ryhmään 1, 2 A tai 2 B. Ja nämä monografit jotka on katsottu noissa oikealla näkyvissä kirjoissa. Niitä käsittelevät kansainväliset ja kansalliset terveysvirastot karsinogeenien yksilöimiseksi. Seuraava kuva. Nyt voi sitten miettiä, että jos on näyttöä karsinogeenisuudesta, niin miten se muuttuu sitten näiksi kirjoiksi. Ja se vastaus on tässä seuraavassa kuvassa, joka on monografien esipuhe Tämä on hyvin tiivis dokumentti, on 25 sivua. Siinä on ohjeita menettelyistä, kuka tekee arvioinnit siihen, miten eturistiriitoja käsitellään, miten käsitellään sidosryhmiä. Tarvitaan tieteellisiä kriteereitä arvioinnille. Mekanistinen näyttö, eläimet, ihmiset, myöskin valoteprosessi yleensä. Seuraava näyttää, että mitä tämä, miltä tämä Sisällysluettelo näyttää hyvin perustietoja. Voitte mennä myös nettisivustolle ja lukea sen, jos mielestäni puheeni ei ole mielenkiintoinen, mutta joka tapauksessa jatkan. Se, mitä haluaisin seuraavaksi kertoa, on painottaa joitakin näkökohtia prosessissa, jotka kuvataan tässä esipuheessa. IARC on hyvin etuoikeutetussa asemassa, että se pääsee käyttämään huipputiedettä syöpätutkimuksessa. Monografeissa on voitu olla etu siis pioneereja terminologiassa ja liittyen moniin tieteellisiin innovaatioihin liittyen siihen, että miten yksilöimme näyttöä. Nämä on otettu sitten IRC monografohjelmaan mukaan. Hallitukset ovat niihin tarttuneet omiin syöpävarallisuusarviointeihinsa kautta maailman. Ja käyn joitakin läpi seuraavassa kuvassa. Ensin saattaisi kysyä, että kuka irc monograaf arvioita tekee. Itse asiassa riippumattomat tekijät, maailman johtavat asiantuntijat, jotka me olemme identifioineet, koska heillä sattuu olemaan asiantuntemusta, mutta toiseksi, koska heillä ei ole eturistiriitoja näkyvissä. Ja kuten voitte kuvitella, glyfosaatin osalta ja monien muidenkin yhteyden osalta on tieteentekijöitä, joilla on uskottavia äh, syitä olla asiantuntijoita, mutta heillä on eturistiriita. Kolme erityisroolia, joissa määritellään, joissa tieteentekijät voivat osallistua kutsuttuina asiantuntijoina edustajina kansainväliselle, kansainväliselle järjestölle tai tarkkailijoina, ehkäpä toimialalta tai sitten yliopistoorganisaatioista tai muusta ryhmästä. Sitten on järjestäjäsihteeristö, siis minä. Siinä varmistamme, että kaikki arvioinnit tehdään asianmukaisella tavalla. Toimimme myös hyvin avoimesti ja turistiriitojen suhteen. Julkaisemme ne nettisivustollamme kaksi kuukautta ennen kokousta. Ja sitten myöskin muut seuraavat julkaisut. Seuraava kuva ihan vain antaakseni tietoa, että miten eh, tätä läpinäkyvyyttä avoimuutta ylläpidetään. Ja jälkeen arviointien meillä on julkaisumetodit, se on tämä esipuhe Preamble, joka on säätävissä nettisivustollamme. Ilmoitamme aiheesta ne vuosi etukäteen, työryhmät ja kaikki heidän kokouksinsa osallistujat julkaistaan kaksi kuukautta aikaisemmin ja julkaisemme tulokset niin nopeasti kuin pystymme. Prosessi on julkinen, se on avoin tieteellisille tarkkailijoille. Nämä täydet monografit julkaistaan nettisivustolla myös nämä kirjat. Ne voidaan voi äh, tilata paperikauppiaan tai ladata sen sieltä. Ja sitten myös tämä vertaisarviointikirjallisuus julkaistaan niin, että riippumattomat asiantuntijat voivat tarkastella asiakirjoja, tutkimuksia, tehdä omat äh, arvionsa ja ottaa huomioon kaikki tekijät, jotka ovat vaikuttaneet arviointiin. Kaikki kaikki tutkimukset on kuvattu ja siihen palataan vähän myöhemmin johtopäätöksissä ja niiden perusteluissa. Minkälaista tietoa otetaan mukaan? Monografit itse asiassa ovat pioneerina tässä käsitteessä systemaattisessa arvioinnissa. Systematic reviews on tekninen termi, olette ehkä kuulleet, on ollut useita komiteoita Yhdysvaltain kansallisessa tutkimuskomissiossa, jotka ovat suositelleet tämän tyylistä lähestymistapaa, koska se on avoin läpinäkyvä ja se voidaan äh, toteuttaa uudestaan. Ja siinä otetaan huomioon kaikki julkisesti saatavilla olevat tutkimukset ja näin teemme ja käytämme äh, hierarkista arviointijärjestelmää yhdenmukaista Tässä prosessissa kukin ihmisiä emme koskevaa tutkimus arvioidaan kriittisesti positiivinen vai negatiivinen tutkimuksen heikkoudet. Hyvät puolet Norrafissa on nämä haksulkeet, ryhmäkäyttä kommenttia sitten, miten kuitenkin heitä täytyy kuvata kaikki tutkimuksen aspektit, jotka arviointiin arvioivat mekanismin mekanismia sitten ottavat yleisarvion. Sitten vähän aikataulun suhteen. Niin, pysähdytään tähän vähäksi aikaa. Sihteeristö hoitaa siis monograafiohjelmaa ilmoittaa kokouksista aiheesta. Sitten on työryhmän jäsenet ja he alkavat kahdeksan kuukautta ennen kokousta tehdä tutkimukselta arviota, jonka kuvaksi laittavat kommenttinsa hakasulkeisiin, alkavat vertaisarvioida luonnoksia. Sitten on kokous tai sitten itse asiassa julkaistaan osallistujaluettelo. Siihen kuuluu muut kategoriat tieteentekijöistä, joihin viittasin. Sitten tuli tämä suuri tapahtuma, henkilötapaaminen, vanhanaikainen tapa hoitaa asioita, mutta kyllä se toimii. Kahdeksan päivän kokous Lyonissa. Tässä tekijät keskustelevat ja päästään johtopäätöksiin ja ne saatetaan loppuun silloin. Sen jälkeen on sitten lyhyt julkaisu. Lancet Onkologi-lehdessä. Siis monien terveysviranomaisten kanssa on jaettu nämä referenssit. Ja sitten monografi tulee heinäkuussa julkaistavaksi, eli kovin on ollut tämänkin vuosi kiireinen yhteenvetona. Sitten kun mennään glyfosaatteihin, niin haluaisin vain kertoa, että mikä, mitä irc monografi äh, käsittää. Esipuhe on aina siellä mukana, täydessä julkaisussa, yleishuomiot, ja sitten jos klikkaa tästä, niin on tämä kriittinen arviointi. Siellä käsitellään neljän tyylistä näyttöä. Keskittyn näyttöön syöpään koskien ihmisiä ja eläimiä. Ja sitten seuraava klikkaus. Tämä arviointi on kuvattu kahdessa viimeisessä monografin osassa. Tämä on se rakenne ja sitten täydet viitteet, niin kuin mainitsin. Miten arviointiprosessi tapahtuu? Kahten, kaksivaiheinen prosessi. Kolmen tyyppiset kriittiset näytöt ne arvioidaan systemaattisesti, sitten määritellään terminologia, jota käytämme. Niin, jos voisitte palata tähän vähäksi aikaa. Syöpä ihmisissä ja sitten syöpä koeeläimissä näyttö on luokiteltu rajoittunut, riittävä, inadekva, epäadekvaatti tai sitten karsinogeenisuuden puut puutteellisuus tai puute. Nämä ovat myöskin monissa muissa arviointiohjelmissa kautta maailman. Mekanistinen ja muu relevantti tieto. Se on heikko, kohtuullinen tai vahva näyttö. Sitten kysymys, että toimiiko tällainen mekanismi todellakin ihmisissä. Nämä kolme näyttölinjaa on integroitu sitten yleisarvioon, ja nämä ovat ne ryhmät, jotka kuvailin ihan alussa. Joten sitten näyttö glyfosaateesta ja selitän, miten nämä integroitiin käyttäen tätä systemaattista lähestymistapaa. tutkimukset niihin kuului ei Hodgkinin lymfoomasta kolmelta maailmanalueelta, Yhdysvallat, Kanada ja Ruotsi. Tutkimuksessa oli positiivisia äh, assosiaatioita myöskin silloin, kun kontrolloitiin muut pestisidit. Sitten oli kohorttitutkimuksia, jotka eivät antaneet lisätukea Yhdysvalloissa. Ja kaiken kaikkiaan oli johtopäätös rajoittunut näyttö karsinogeenisuudesta ihmisille, ei Hodgkinin lymfooman osalta. Ja tämä on määritelty tässä. Se on myös esipuheessa määritelty. Se tarkoittaa, että on positiivinen assosiaatio huomattu, joka on uskottava, mutta ei voitu sulkea myöskään pois. Sitten seulotamääritykset, syöpämääritykset. Kahdessa tutkimuksessa maississa oli positiivinen assosiaatio havaittuihin tuumoreihin. Jos tykkää matikasta, niin annetaan näitä arvoja, p-arvoja. Molemmissa tutkimuksissa aika pieni mahdollisuus, että se sitten jos mennään lopput- johtopäätöksiin, se on johdonmukainen riittävän näytön kanssa karsinogenisottako eläimissä perustuen kahteen riippumattomaan tutkimukseen, joka osoitti merkittävän yhteyden. Sitten lopuksi ihan esimakua mekanistisista ja muista näkökohdista satoja tutkimuksia näistä aiheista. Työryhmä ikään kuin laittanut kymmenen eri koriin, jos näin haluaa, siis piirteet ja tehtiin johtopäätös, että kaksi, kahdessa kohtaa vaikutus oli vahva sekä glyfosaatille että formulaatioille. Toinen oksidatiivinen stressi ja toinen genotoksisuus. Tästä saatiin johtopäätös, että ne ovat mekanismeja, jotka voivat todellakin toimia ihmisissä. Ihan sitten makua siitä, että miten 2A-arviointeihin päästiin koska syväihmisissä oli rajoittunut näyttö. Riittävä näyttö oli koeläimissä. Tämä johtaisi kaksi aahan, eli mahdollisesti karsinogeeninen ihmisillä. Ja koska oli tämä vahva mekanisminen näyttö, jonka kuvasin, niin sama arviointi olisi voitu saada myös riippumattomasti perustuen syövän äh, koeeläimiin ja sitten mekanistiseen tietoon liittyen glyfosaattiin. Sitten ihan lyhyesti glyfosaattiarviointi, siis tiedän, että se on aiheena tänään, mutta se tehtiin niin, että monet äh, muutkin aineet arvioitiin, niillä oli eri näyttötasoja, kaksi luokiteltiin kaksi b kaksi muuta kaksi a Ihan sitten yhteenvetoa toivottavasti olen kuvannut teille tämän avoimen ja riippumattoman prosessin, jota käytämme, kun systemaattista arviointa tehdään glyfosaatista ja kiitos kovasti huomiosta. Kiitoksia. Välittämättä asiantuntijalle. on Good morning, dear members of the parliament, also from our side. Kiitos. Kiitos kutsusta tulla tänne se on aina ilo kertoa hieman EFSAn toimista ja kertoa myöskin eh, sisällöllisesti työstämme. Ennen kuin Soona saa puheenvuoron, eh, kertoisin hieman taustoja eh, siitä, mitä olemme glyfosaattien osalta tehneet. Sääntelyjärjestelmä torjuntainen osalta sisältää kolmivaiheisen lähestymistavan ennen kuin tällainen tuote voidaan saattaa markkinoille. Ja nyt ollaan vaiheen yksi lopussa, eli uusi riskiarviointi yksittäisen aktiivisen aineen osalta. Eh, tämän toteuttaa jäsenmaa. Ja sitten peer review-prosessi, jonka sitten EFSA toteuttaa 28 eri jäsenmaan asiantuntijan kanssa. Eli noin 600 asiantuntijan tässä mukana, eli asiantuntemusta kyllä on, mitä torjuntainen osaamiseen tulee. Ja tämän vaiheen jälkeen, joka nyt on saatettu päätöksen, päätelmät on saatu valmiiksi. Euroopan komissio tekee päätöksen hyväksymisestä tai ei hyväksymisestä yksittäisen vaikuttavan aineen osalta. Ja sitten mennään riskiarviointivaiheeseen kussakin yksittäisessä jäsenmaassa tämän tuotteen osalta, eh, onko sitä mahdollisuus sitten jossain muualla käyttää. Ja nyt ollaan siis vaiheen yksi lopussa. Ja olemme toteuttaneet kattavan tutkimuksen arvioinnin vuoden, vuonna 2012 lähdettiin liikkeelle. Kyseessä oli Saksa raportoivana maana ja riskiarviointiinstituutti vastasi asian hoitamisesta. Ja tässä vertaisarvioinnissa sitten huomioitiin 28 jäsenmaata. Mukana oli kaiken kaikkiaan noin sata asiantuntijaa tässä vertaisarvioinnissa. Ja tällä tässä hyödynnettiin ähm, aina sitä virastoa kussakin jäsenmaassa, jonka, joka oli äh, jäsenmaatasolla määritelty. Ja JMPR ja äh, US EVM olivat tarkkailijoina mukana. Eli varsin kattava riskiarviointi näin saatiin aikaan. Tämä prosessi oli myöskin varsin avoin. Pidettiin julkinen kuulemistilaisuus liittyen arviointiraporttiin. Se pidettiin Saksassa ja eh, tältä pohjalta sitten julkaistiin tulokset. Emmekä pelkästään julkaise taustaasiakirjoja ja päätelmiä, vaan verkkosivuiltamme löytyy noin 600, 6000 sivua taustamateriaalia huomioiden eri kommentit. Ja tässä saa tietoa myöskin toteutetuista tutkimuksista ja niiden arvioimisesta myöskin teollisuuden osalta. Mitä tulee sitten EFSAn julkaisemien tietojen laatuun ja määrään, sitä voidaan verrata niihin määriin, joita löytyy, kun avointa tiedekirjallisuutta tarkastelee. Määrät ovat siis suuria ja toivotamme tervetulleeksi aina myöskin kommentit, koska tiedot ovat julkisesti saatavilla. Ja Syvän tutkimuskeskus on toivonutkin tietoja e, omaa tarkasteluaan varten. Ja nyt sitten kollegani Jose voi jatkaa. Hän kertoo lähemmin näistä päätelmäosioista. Mitä tulee tähän kattavaan esitykseen ja mahdolliseen ympäristöön ja ihmisuhkaan. Tässä on katsottu, onko mahdollisuus käyttää valvotusti tätä tuotetta. Toksikologiset tiedot on otettu käyttöön. Emme keskity pelkästään karsinogenisyyteen, vaan huomioimme koko tämän profiilin. Ja tässä lähdetään liikkeelle olemassa olevasta valtavasta tietomäärästä. Mitä toksisuuteen tulee, on tehty yli sata uutta tutkimusta ja näiden uusien tutkimusten tulosten pohjalta ehdotetaan uutta, uusia toksikologisia viitearvoja. Ja näitä voidaan hyödyntää sitten, kun ajatellaan kulutusta lyhyellä aikavälillä ja toisaalta katsotaan maksimijäämämääriä, jotka sitten määritellään EFSA 2016. Nyt ensimmäistä kertaa tällainen ehdotus glyfosaattien osalta on tehnyt ja tässä tullaan huomioimaan nimenomaan kuluttajien kannalta tämä asia. Kun tarkastellaan karsinogeenisyyttä, niin kuin jälkin kollega totesi, puheenvuorossaan, eli on tarkoitus, että he tiedottavat kaikkia eri tahoja ja Jarkin julkaisu pohjalta olemme lähteneet liikkeelle ja tutustuneet siihen huolella. Ja alustavat arvioinnit, niiden pohjalta on lähdetty liikkeelle, nehän tehtiin Saksassa ja on tehty läheistä yhteistyötä EU-jäsenmaiden kanssa. Ja on huomioitu ne kriteerit, jotka on sitten asetuksessa esitetty, niistähän neuvosto ja parlamentti on sopinut, mitä tulee kemikaaliarviointeihin. Ja tältä pohjalta on sitten myöskin päädytty tähän karsigeenisyysarviointiin. Selpeä asetus pohjautuu globaaliin harmonisoitun järjestelmään, joka YK-ohjelman myötä kehitettiin, ja siinä nimenomaan kemikaalien luokituksesta on kyse. Ja niin kuin on todettu, se ei kuitenkaan kemikaalin osalta seuraa tätä YK-menettelyä, vaan käyttää eri luokitusjärjestelmää. Elementit, jotka olivat meille tärkeitä, kun karsinogeenisessa arviointiin mentiin, olivat ensinnäkin se, että haluttiin varmistaa, että kaikki olemassa oleva tieteellinen tieto hyödynnetään ja sen pohjalta arvioinnit tehdään. Ja, ja monografia oli uusi epidemiologinen tutkimus. Näitä tietoja ei aikaisemmin ollut, joten he haluttiin myöskin huomioida ja myöskin eläinviittaukset, joiden osalta ei sitten ollut uusempaa tietoa. Ja kattava tieteellinen arviointi oli tarkoitus saada aikaan. EFSA noudattaa samoja sääntöjä jotka tässä Jerkin esityksessä on esiin tuotu. Eli liikkeelle lähdetään tieteellisen todistusmateriaalin pohjalta ja se oli meillekin olennaisen tärkeä lähtökohta. Ja karsinogeenisyysarvioinnit toteutettiin erikseen ja 30 ensimmäinen asiantuntijaa oli tässä hankkeessa mukana, myöskin EFSA ja e, kemikaalivirasto, joka sitten asetuksen täytäntöönpanosta vastaa. Ja avoimuus huomioitiin myöskin ja WHO ja e, eri pestisidiryhmät olivat mukana tässä myöskin tarkkailijaroolissa. Ja kun ihmisepidemiologista tietoa tarkasteltiin, lähdettiin liikkeelle pitkälti samalta pohjalta kuin mitä Järkin monografiaesityksessä jo esiin tuli. SLP-kriteeriä hyödynnettiin ja katsottiin, että korsinogenisyydestä ihmisiin on varsin vähän todistusaineistoa, ei riittävästi, että voitaisiin CLP-kriteerien pohjalta tehdä luokitus. Sitten kun puhutaan eläimistä, todistustaso on huomattavasti korkeampi 13 avaintutkimusta nisäkkäiden osalta myrkyllisten liittyen on tehty ja sitten pitkäaikaisvaikutukset karsinogenisyyteen. Eh, niitä ei huomioitu tässä Järkin monografiassa. Nämä kaikki käytiin huolella läpi eh, jäsenmaissa ja EFSAn tarkastuksissa ja lähdettiin liikkeelle asetuksesta ja sen vaatimuksista – ja kemikaalivirasto ja eoecd suositukset myöskin huomioitiin. Ja mitä tulee genotoksisuuteen, järkin mekaaninen lähestymistapa oli esillä meilläkin ja katsottiin, että ei ole kovinkaan todennäköistä, että genotoksisuutta aiheutuisi glyfosaateista. 13 tutkimusta osoitti negatiivisia vaikutuksia, eli ei genotoksisuutta toksisia vaikutuksia. Ja sitten kolmessa tutkimuksessa todettiin, että jonkin verran e, tällaista on havaittavissa, mutta vain jos puhutaan kovin suurista käyttömääristä. Ja päätelmissä toteamme, että tämä toksisuus ja genotoksisuus eivät suoraan liity glyfosuuttien e, genotoksisuuteen eikä ole relevantteja silloin, kun puhutaan luokitusmenettelyistä. Ja tärkeää on myöskin muistaa se, että genoteknisuuden osalta on tehty muitakin tutkimuksia muiden tuotteiden, ei glyfosaattien osalta, ja tällöin on päädytty myönteisiin tuloksiin. Formuloiden tuotteiden osalta on joskus saatu myös negatiivisia tuloksia, ja joissain järkimonografiatutkimuksissa on päädytty negatiivisiin vaikutuksiin aktiivisten vaikuttavien aineen osalta ja sitten formulaation osalta myönteisiin tuloksiin. Näiden tuloksien pohjalta päätelmissä esitämme sellaiset suositukset, vaatimukset, että jäsenmaiden tulisi toimia ja tarkastaa eh, näiden eh, muiden vaikuttavien aineiden mahdollista genotoksisuutta silloin, kun maat omia arviointejaan toteuttavat tulevaisuudessa. Karsinogenisyyden osalta – karsinogeenisyyden osalta jonkin verran eh, tutkimuksia on tehty. Kuusi sellaista, jota Jark ei esittänyt ja eh, sitten eh, paljon, mitä tulee myönteiseen tai kielteiseen lopputulokseen, riippuu metodista, jota on hyödynnetty. Metodin osalta Ähm, EFSA on lähtenyt liikkeelle tietyllä tavalla. Se on lähtenyt liikkeelle siten kuin OECD suositteli. ERKin lähestymistapa on toisenlainen. Se on arvioinut tiedot ja samojen tietojen pohjalta sitten tehnyt tieteelliset tai tilastolliset arviointinsa. Meille biologinen esiintyminen ja relevanttius näiden tutkimusten osalta on ollut tärkeä seikka, eh, jos halutaan puhua karsinogeenisyydestä. Ja tieteelliset kriteerit, eh, joiden pohjalta voidaan katsoa, ovatko vaikutukset merkittäviä silloin, kun puhutaan karsinogeenisyydestä ihmisiin. silloin, kun puhutaan varsin korkeista määristä, joitain yhdyksiä oli, mutta sitten yleinen myrkyllisyys, se ei liity karsinogeenisyyteen ja tieteellisten tietojen pohjalta tätä ei voida pitää relevanttina silloin, kun määritellään tätä karsinogeenisyyden astetta. olemme yhdistäneet kaikki tutkimukset ja niiden tulokset ja näiden yhteisarvioinnin pohjalta huomioiden CLPn luokittelukriteerit olemme päätyneet siihen, että on hyvin epätodennäköistä, että glyfosaatti olisi karsinogeeninen, eikä näin ollen täytä CLP-kriteereitä. 27 EU-jäsenmaata tukee tätä EFSAn arviota. Ruotsi on eri kannalla ihmisten osalta tilanne on toinen, mutta kuitenkin tietomäärä oli niin pieni, että ei voida katsoa luokituskahta mahdolliseksi. EFSA päätelmät eivät muuten liity karsinogeenisyyteen, koska olemme huomioineet myöskin muita toksisuusvaikuttimia silloin, kun pienistä määristä puhutaan. Mutta tilanne ei muutu, vaikkakin vähemmistön kanta luokkaan kaksi liittyen on tässä huomioitu. Eli yhteenvedonomaisesti voisin todeta, että olemme toteuttaneet kattavan tieteellisen tutkimuksen ja meillä on ollut pohjalla enemmän tieteellistä tietoa kuin järkillä. Sillä on ihan selvää, että EU-järjestelmällä on käytössään kaikki olemassa oleva tieteellinen tieto. Ja asetuksen pohjalta on lähdetty liikkeelle 11.07 asetus huomioitu ja olemme huomioineet eri toksisuuteen liittyvät elementit glyfosatia arvioitaessa. Ja olemme tarkastelleet karsinogenisyysarviointia myöskin ERKin toimintaa tässä yhteydessä ja tietojen pohjalta ja kriteerejä, hyödyntäen kriteereitä päädyimme siihen, että karsinogeenisisluokitusta ei voida esittää näiden kriteerien pohjalta. Ja niin kuin tässä todettiin, 27 jäsenmaata tuki tätä lähestymistapaa ja vähemmistön kanta oli sitten sellainen, että tarvittaisiin luokitusta luokkaan kaksi eikä yksikään jäsenmaa ollut sillä kannalla, että todennäköinen eh, karsinogenisus todettaisiin ja näin ollen luokitusta yksi tarvittaisiin. Kaikesta tästä on avoimesti tiedotettu. Yli 6000 tukiaineistomateriaalia eh, sivumääräisesti on esitetty ja kaikki EU-arvioinnissa hyödyntämät tutkimukset on mainittu ja myöskin kaikki ne seikat, jotka julkisessa kuulemistilaisuudessa esiin tulivat ja riskiarvioinnin rooli, joka EFSalla on. Eh, nämä tiedot on myöskin välitetty eteenpäin suurelle yleisölle ja tutkimusyhteisölle. Hyvä eh, puheenjohtaja, arvon jäsenet. Eh, tässä EFSA sai mahdollisuuden kertoa tuloksista valiokunnallemme, valiokunnallenne ja jos teillä on kysymyksiä, niin mielellään vastaamme. Kiitos. Now we can start with the... Kiitoksia. Nyt voimme ryhtyä keskusteluun jäsen, jäsenten kanssa. Ensin herra Petelle EPPstä. Thank you, thank you very much. Kiitokset puheenjohtaja. En arvanutkaan, että olisin ensimmäinen. Olen hyvin kiitollinen näistä kahdesta esityksestä IARCltä ja EFSalta. Mielestäni meille on hyvinkin hyödyllistä kuunnella molempia. Molemmat totesivat, että arviointi tehtiin kattavalla ja riippumattomalla tavalla. Mielenkiintoista ja tärkeää meille on nähdä tämä ero tästä. Yhdessä otsikossa sanotaan, että glyfosaatti on todennäköisesti karsinogeenista ihmisille ja toisessa sanotaan, että on epätodennäköistä, että se aiheuttaa syöpää ihmisille. Minä tarkavasti kuuntelin sitä, mitä EFSA sanoi. EFSA oli pannut merkille sen, että glyfosatipohjaisissa aineissa on seikkoja, joita täytyy vielä selventää. Minä nyt odottaisin, että olisi parempi olla päättämättä näistä olla päättämättä asiasta niin pitkään, kunnes nämä lisäselvitykset on tehty. Yksi asia on glyfosaatti, puhdas glyfosaatti ja toinen on sitten siitä sen formulaatiot. Ja kiitos. Mr. Goethe. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Niin, kiitos puheenjohtaja. Jännä teema, joka meitä nyt työstää, työllistää glyfosaatti. Pidennys tähän annettiin, että olisi lisäaikaa, jotta tutkimukset saadaan työstettyä ja nyt on IARC ja EFSA paikalla. Ensimmäinen kysymys IARClle. Teidän tutkimuksessanne Verrattiinko sitä glyfosaattia muihin aineisiin, yhdisteisiin? Onko se tutkittu myös eri yhdisteiden kanssa? Sitten EFSAlle herra Uul kysymys. Miten, miksi EFSAn tutkimuksessa ei tule näitä lopputuotteita esille ja glyfosaattia, että siellä on epäilyksiä? Se ei tule sieltä tutkimuksesta ollenkaan esille, mikä minua hämmästyttää, ja ehkä tästä voitte vielä välittömästi ottaa kantaa, että miten tähän on päädytty, että näitä, näitä lopputuotteita ei ole tutkittu. Thank you very much, Miss. Kiitoksia sitten Rova Sassenkappa. Eh, dank u wel, voorzitter. De manier waarop het nieuwe EFSA... Kiitos puheenjohtaja. on ihan skandaali, että näin on menetelty. Glyfosaatista tulee symboli sille, miten asiat huonosti hoidetaan täällä. Ihmisistä ei välitetä, eläimistä ei välitetä, ainoastaan puhutaan kasvusta. Sillä on olemassa varsin paljon tutkimuksia, enemmänkin kuin mitä se on maininnut, eli paljon lähteitä, joista ei ole kerrottu. Ja tässä on teollisuuden Eh, toimista lähdetty liikkeelle tässä Saksan tutkimuksessa. Sitten kun puhutaan eh, riskiarvioinnista, tässäkin on menetelty skandaalinomaisesti. Tässä nimenomaan vedottiin eh, riippumattomuuteen, mutta siltä pohjalta ei kuitenkaan ole edetty. Ja nyt on päädytty todennäköisyyteen, mutta tässä ei ole sitten kuitenkaan huomioitu esimerkiksi näitä Monsantoon liittyviä seikkoja sata tutkijaa on ollut tässä mukana, mutta todennut, että tässä ei olisi toimittu avoimesti eikä hyödynnetty olemassa olevaa tietoa. Eli glyfosaatit on sellainen aine, jota ei tulisi hyväksyä. Ja jos komissio kuitenkin pyrkii ne hyväksymään, niin oma ryhmämme tulee tekemään kaikkensa voidaksen vaikuttaa tilanteeseen. jos todennäköisyys ei komission mielestä ole syy esittää kieltoa, niin ei se myöskään sitten saisi olla syy luvan antamiselle. Julie. Sorry, I thought I was at the end there, I just... Ah, kiitoksia. Mä luulin, että puhun aivan lopuksi. Minä haluaisin esittää kysymyksen, jos sallitte. Tämä liittyy samaan asiaan tai tähän kirjeeseen osittain sen samoihin tietoihin. Näyttäisi siltä, että nyt käydään kiistää BFAn ja IARCn välillä käytettävän datan osalta. Ne jäsenet, jotka ovat allekirjoittaneet tämän kirjeen, sanovat, että EFSAn arvioinnissa on merkittävästi näyttöä, joka ei ole julkista eikä avoimella tavalla saatavissa oleva. Ja näyttäisi siltä, että jäsenet sanovat, että tämän vuoksi loppujohtopäätökset ovat eroavia verrattuna IRC ja IARCn tutkimukseen. Haluaisin kysyä suoraan EFSAlta, onko näin? Onko EFSAn arvioinnissa sellaista dataa, joka ei ole saatavissa kenelläkään muulla, eikä ole ollut myöskään IARCn saatavissa sen tehdessä omia arvioita. Thank you very much, uh, Bas Eichhout. Kiitos ja sitten Bas Eichhout. Ah, ensin Rova Rivasi. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on useampia kysymyksiä eri henkilöille. Ensin komissiolla. Onko totta, että komissio on pyytänyt glyfosaatti tutkimusta, jossa ei ole mitään riittävää näyttää glyfosootin, käytöstä. glyfosaatin käytöstä. Toinen kysymys EFSAlle, Rova Görlingkin tämä toi esille. On ymmärretty, että, ymmärretty, että EFSA on käyttänyt viite tutkimuksia glyfosaatin genotoksisuudesta ja näitä tutkimuksia ei ole julkaistu. Sitten kolmas skandaali tässä. Oh, tämä on mielestäni kaikista tärkein. On se, että glyfosaatti on aktiivinen ainesosa. Se ei ole mitenkään erityisen karsinogeeninen, mutta kun sitä käytetään formulaatissa, niin silloin tähän aktiiviseen aineeseen lisätään kiinteitä, jotka ovat erittäin myrkyllisiä, ne ovat öljypohjaisia. Onko totta, että Monsanto, joka tekee näitä tutkimuksia, ei toimita kiinnitteiden lisäaineiden ö, kaavoja, ainesosia? Ja onko totta, että EFSA-arvioita tehdessään käyttää pelkästään glyfosaattia eikä koko Roundupia, eikä ota huomioon näitä erittäin myrkyllisiä kiinnitteitä. Jos näin on, niin tämä on todellinen skandaali. Me kävimme tapaamassa EFSA, me sanoimme jo heille, että, te, että IARC tekee arviota ja olkaapa varovaisia, koska te tulette olemaan meidän asiantuntijoitamme täällä Envi-valiokunnassa. Ja jälleen kerran meillä sitten on käsissämme arvio, jossa otetaan huomioon vain osa-alue, eikä esimerkiksi ole täysin testattu koko Roundupia, joka on erittäin joka on erittäin myrkyllistä. Nyt meillä on 96 asiantuntijaa, jotka vaativat EFSAa tilille, ja tämä todellakaan ei kyllä ole mikään kunnianosoitus teille EFSAn asiantuntijat. Grazie Presidente, io eh, sosko... Kiitos. Olen tarkalla korvalla seurannut tätä mielenkiintoista keskustelua. Mutta tämä kansainvälinen syövän tutkimuslaitos, sehän on terveysalaa edustava laitos ja sitten EFSA tämä Saksan riskinarviointiinstituutti. Tässä ensinnäkin katsottiin, mikä on tilanne markkinoilla olevien aineiden osalta ja voidaan todeta, että karsinogeenisyydestä on osoitusta myöskin ihmisille. Ja sitten nämä vaikuttavat aineet ja näissä katsottiin, että eh, näiden osalta riski olisi epätodennäköinen. Ensimmäinen asia, tuloksia on tilastollisesti kritisoitu, varsinkin niitä tietoja, jotka eläinkokeisiin pohjautuvat, mutta tällaista lähestymistapaa yleensä kyllä hyödynnetään ja näinhän tiedemaailma yleensä terveysalalla varsinkin toimii ja en ymmärrä miksi nyt tätä on lähdetty kyseenalaistamaan. Ja sitten tämä eh, avoin eh, ja uudelleen tuotettava lähestymistapa. EFSA kun se riskiä arvioi, ei ole julkaissut kaikkia tietoja, joiden pohjalta eh, jouduttaisiin eh, teollisuussalaisuudet eh, paljastamaan. Ja sitten Saksa viittaa tieteellisen komitean, jossa monien monikansallisten yritysten riippumattomat edist- toimijat ovat esillä, Bayer eh, yhtenä näistä, eli takaako tämä luotettavuuden? Ja EFSAn lähestymistapa on sellainen, että se toteaa, että tilastollisesti ei voida katsoa, että on saatu varmoja tuloksia. Eli tällöin ei ilmeisesti voida soveltaa, tai emmekö voisi soveltaa tätä ennalta varautumisen periaatetta näin ollen. Del, del martello solo per il tempo. Missä No niin, olkaa hyvä täällä tämä nuija kädessä ihan vaan sen takia, kun aikataulu painaa päälle. Joskus saa Juuso. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut hyvin tarkkaavasti molempia esityksiä. Missä tahansa tieteellisessä tutkimuksessa ensin kerrotaan materiaalista ja metodista, mutta minusta vaikuttaa siltä, että molemmissa tutkimuksissa materiaali ja metodi eivät ole yhteneväisiä, eivät sovi samaan ja näin ollen ei ole yhtään yllättävää, että tuloksetkin ovat eriäviä eri toimien kanssa. Näyttää siltä, että EFSA on työstänyt vaikuttavaa ainetta ja IRC on käyttänyt koko formulaattia tässä. Tässä yritetään antaa lupa vaikuttavan aineen käyttämisellä. No haluaisin kiinnittää tähän huomiota, koska glyfosaatin nimellä menee yli 30 erilaista kaupallista ainetta ja eri tahot käyttävät erilaisia kiinnitteitä ja lisäaineita tässä. Tämä täytyy ottaa huomioon ennen kuin mitä johtopäätöksiä tehdään. Ja toinen seikka liittyy tähän torjunta-aineiden tutkimuskomiteaan. Tämä on myös WHO-alainen taho. Näyttäisi siltä, että sen tulokset ovat samanlaisia kuin EFSAn. No, me emme ole asiantuntijoita, mutta tämä kaikki johtaa kyllä suureen hämmennyksen keskuudessa, niin minä toivoisin, että kaikki tämä selvennettäisiin. Tutkimukset pitäisi tehdä samoilla materiaaleilla, samoilla kiinnitteillä, samoilla metodeilla. Kuten sanoin, glyfosaattiformulaatteja on lähestulkoon 30 erilaista. Ja haluaisin vielä kuulla jonkunlaisen kommentin tästä kirjeestä, joka on kirjoitettu. Kiitoksia edustaja Potsu. ja... Kiitos puheenjohtaja kovin lyhyesti olen tutkinut yksityiskohtaisesti molemmat asiakirjat ja mielestäni pääero ei ehkä ole, että IRC ei työstä pelkästään aktiivisia aineita, mielestäni molempia, koko formulaatio sekä aktiivista ainetta. Mutta IRC ei käyttänyt niitä tutkimuksia, joita toimiala on antanut tehtäväksi mutta perustavanlaatuinen kysymys. Miksi lupaa pyydetään 15 vuodeksi? Se on pisin mahdollinen. Sitä ei voida hyväksyä tilanteessa, jossa on paljon epävarmuutta, kun tietoa tarvitaan lisää. Mutta halutaan antaa myöntää lupa mahdollisimman pitkäksi ajaksi. En ymmärrä, miksi haluavat näin tehdä. Mielestäni sitä ei voi hyväksyä ollenkaan. Miksi komissio ehdota, siis koska kuitenkin hormonihäiritsijä tutkimuksiakin on saatavilla, ne ovat hyvin tärkeää tässä yhteydessä. Ja sitten haluaisin saada, sanoa seuraavaa. Onko EFSA ottanut huomioon esimerkiksi tutkimuksia, niitä on monta, joiden mukaan glyfosaatti C4050 enstyymi voi tulla kyseeseen, se on vaarallista, se voi aiheuttaa monia sairauksia, hyvinvointiin liittyviä sairauksia, kuten syöpä. En ymmärrä, miksi tutkimuksissa ei mainita suurta kohorttitutkimusta, jonka teki Lanson Lever Yhdysvalloissa, joka osoittaa selvästi, että näitä ongelmia on. Ja koska puheenjohtaja tuossa jo osoittelee nuijalla, niin tämä asia vielä vain. Tilanne on kovin epämukava meille, kun näemme, että tieteentekijät eivät pysty pääsemään konsensukseen asiasta. Kiitos, Herr Also es gibt wirklich wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass das Tutkimukset osoittavat sen, että glyfosaanti ja Roundup ovat vaarallisia ihmisille ja eläimille mahdollisesti aiheuttavat syöpää. Ainakaan tätä ei voi täysin sulkea pois. Eli tällaiset eh, mahdollisuudet kyllä äh, aiheuttavat äh, perusteltua epäilystä glyfosaattia kohtaan ja tällöin tulisi soveltaa ennalta varautumisen periaatetta. Eli glyfosaatti ja sitä sisältävät aineet tulisi poistaa välittömästi markkinoilta. Olisi suuri häpeä, jos jotkut ryhmät eivät tätä vastuuta äh, kantaisi ihmisiä, eläimiä, ja ympäristöä kohtaan problem with the English translation. Pahoittelen, mutta meillä on hieman ongelmia, teknisiä ongelmia eh, tulkkauksen kanssa. Voisitteko aloittaa vielä uudestaan? Von Fana oder? Joo, no, continue please. From the beginning. Ihan alustako? Oli siis skandaali. Ja sen valiokunnan pieni enemmistö vuoden eh, aloitteen estäisi jos taloudelliset syyt olisivat näille kollegoille tärkeämpiä kuin eh, terveyteen liittyvät ennaltaehkäisevät seikat ja niiden soveltaminen. Eli kantakaa jokainen vastuuta asiasta. Ei saa suhtautua liian kevytmielisesti kysymyksiin, jotka liittyvät ihmisten eläinten terveyteen. Kiitoksia herra Eichhout. Martin. Martin sitten. Ja, ähm, es ist wie gesagt worden, aber muss ich nochmal... Glyfosaatin merkitys täytyy ottaa esille. 40 prosenttia äh, peltoaloista, siellä on glyfosaatti käytössä, siis, ettei olisi, siis onhan sen kanssa paljon kontaktia. Ei, siis sen vuoksi erityisesti, kun se on halpaa. Vaihtoehtoja kuitenkin on. Mutta mikä ihmellyttää EFSAn lausunnossa on se, että 0,3-0,5 lisätään tätä päivittäistä altistusta. Siis sallitaan vielä enemmän kuin mikä on nyt mahdollista. Ja Eli jos kyllä käytetään myöskin juuri ennen korjuuta, sekin on iso riski. Haluaisin myöskin minä kernaasti tietää, että miten suhtaudutte tähän 96 tietietekijän kirjeeseen, että OECDn ohjeista pidetä kiinni. Sehän on vakavasti otettava syy, että teidän te ottaa siihen kantaa. Kyse on yksinkertaisesti siitä ja eurooppalaisinahan on kyse myös uskottavuudesta meidän ympäristöpolitiikassamme ja miten voidaan ottaa ympäristöpolitiikka vakaasti kansalaisten suojeleen. Jos riski on Sittenhän emme voi sanoa, että ok, on erilaisia arvioita, silloin täytyy ennalta varautumisvarovaisuusperiaatteet käyttää. Ja sen vuoksi voi ymmärtää, että EFSA, vaikka on annettu puoli vuotta lisäaikaa, niin sitten näin ottaa tämän Saksan BFRn arvion näin, hyväksyy se, vaikka sitä on Saksassakin kritisoitu kovasti, eikä ole sitä intensiivisesti tarkastanut, eikä ottaa enemmän tätä IRCn arviota huomioon tietysti asia on jäsenvaltioiden asia, mutta myöskin se, että sitä ei voida yksittäisesti arvioida, että josta jäsenvaltiosta poistetaan ja sanotaan, että sitten täytyy arvioida, jos sitä käytetään muiden maiden kanssa yhdessä, ei osallista näinkään voi tehdä, koska tämä on äh, ratkaiseva kriteeri, että miten riskiä pitää arvioida, eli viedä kerran. Varovaisuusperiaatteen täytyy päteä, eikä tässä ole mitään muuta päätöstä tehtävissä, kun ainakin täytyy hyvin, olla hyvin vakavamielinen äh, rajoitus tällä much, Miss eh, Dornano. Kiitoksia sitten, edustaja Dornano. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on arvioitu, että glyfosaatti ja sen johdannaiset, joissa käytetään kiinnitteitä, ovat todennäköisesti karsinogeenisia ja edustavat genotoksista riskiä. Tämä on riittävä pohja sille, että näitä tuotteita, joissa on mukana glyfosaattia ja kiinnitteitä edustavat vaaraa terveydelle. Minusta vaikuttaa siltä että ehdottaa, että uudelleen määritellään glyfosaatin toksisisuus. Se perustaa kantansa sille, että eläinkokeissa ei ole löydetty tätä syy-yhteyttä glyfosaatin ja syöpän, syövän välillä. Minun mielestäni tämä argumentointi kahdesta syystä on varsin heppoista. Ensinnäkin ei ole välttämättä tässä täytyy, ei täydy odottaa lopullisia tuloksia toksisuudesta, jotta voidaan varovaisuusperiaatetta käyttää, kun tässä on uhkaa ihmisten terveydelle. Mutta mitä sitten toksisuudesta ympäristölle eritoten maaperälle? Komissiolta täytyy vaatia mahdollisimman laajaa tutkimusta tästä aiheesta. Kiitoksia, Rova Kiitos puheenjohtaja. No, me olemme kaikki hyvin äh, hankalassa tilanteessa, kun ajatellaan, miten suuri eroavaisuus on IRCn ja ETSAn välillä. Näitä tutkimuksia ei ole tehty samalla tavalla. Toinen käsittelee itse, äh, itse vaikuttavaa ainetta ja toinen testaa eri formulaatteja. No, tässä on toinen seikka, jota minä kyseenalaistan paljon, eli EFSAn roolia jos EFSA antaa tieteellistä tutkimusta komissiolle ja lopulta sitten EFSAn kanta kuitenkin kyseenalaistetaan ja niin edelleen, niin minä mietin, että mitäpä virkaa tällä virastolla onkaan edes, jos komissio ei voi seurata EFSAn suosituksia, EFSAn kantaa. Toinen kysymys. Tämä heikentää EFSAa merkittävästi ja tämä on asia, johon täytyy joku kannustava puuttua. Toinen seikka sitten on se, että meidän täytyy päästä tästä umpikujasta pois. Minusta vaikuttaa siltä, että virasto voisi jatkaa näitä te- testejä, jotka liittyvät glyfosaatin vaikuttavan aineen liittymistä näihin eri kiinnitteisiin, joita tavanomaisesti käytetään, ja näitähän säännellään sitten REACH-asetuksella. Ehkä, ava, ehkä valo tulee sitten tästä tutkimuksesta niin, että voidaan tehdä päätös glyfosaatin käytön sallimisesta tai sen kieltämisestä. Minä sanoisin, että me olemme todella nyt tässä päätöksentekovaiheessa sellaisessa tilanteessa, että meidän täytyy pystyä tukeutumaan järkeen ja tieteelliseen tutkimukseen. Kiitos edustaja Maier. Kiitos puheenjohtaja. Paljon on tässä jo tullut sanotuksi. Haluaisin kiittää EFSA ja Järkeä eh, tutkimustulosten esittelystä ja valmiudesta osallistua tähän keskusteluun perusongelma on edelleenkin olemassa, eli meillä on tieteelliset tiedot ja niiden pohjalta sitten virastot toimivat, mutta toisaalta on vaikea saada aikaan yhteistä arviota. Ja tähän liittyy muitakin tekijöitä, mitä tapahtuu yksityisellä sektorilla, jos käytetään henkilökuntaa, joka on saanut riittävää koulutusta, mikä on tilanne kolmansa maissa, esimerkiksi Brasiliassa käytetään eh, paljonkin näitä aineita, miten tämä kaikki liittyy biodiversiteettiin ja niin edelleen. Eli näitäkin seikkoja seikkoja tulisi tarkastella laajemmin. Ja kysyisin Efsalta seuraavaa. Mitä haluatte, jos saatte tehtäväksi yhden yksittäisen aineen arvioinnin, niin olisitte ehkä tullut juuri tähän lopputulokseen. Ja tässä yhteydessä kannattaa mainita myöskin eh, uudet tulokset, joihin viittasitte. Voisitteko kertoa tästä vähän enemmän? Eli mitä ovat nämä uudet löydökset, joita siis ehkä aikaisemmin ei vielä tiedossa ollut? Ja todellakin, mitä haluatte ylipäätään? Haluatteko ehkä uuden asettelun itsellenne? Jos niin, ehkä siitä on sitten keskusteltava. Stay out if you want. Kiitoksia herra Eichhout, jos nyt haluatte puheenvuoron. <laughs> If you insist, uh, Mr. Chairman, then... No jos nyt vaaditte puheenjohtajana ehkä sitten. Ihan yksinkertainen kysymys IRClle koska enemmän tai vähemmän mitä EFSAn edustaja tässä sanoi teille oli, että me teemme paremmaa työtä kuin te. Se on yhteenveto siitä, että miten minä tekisin yhteenvetoa EFSAn lausunnosta, joten minua kiinnostaisi kovin teidän puoleltanne reaktio siihen, mitä kuulitte sen jälkeen, kun piditte oman alustuksen kysymys teille sitten EFSAlle. Kaksi yksinkertaista kysymystä. Ensinnäkin väititte, että olette käyttäneet useampaa tutkimusta Miten moni niistä on annettu tehtäväksi toimialalta? Luvut ihan selkeästi, olisi kiva tietää. Toiseksi. Ja tätä on nyt kysytty monta kertaa, mutta haluaisin todellakin konkreettisen vastauksen. On kirje EFSAlle, jossa todellakin kritisoidaan avoimuutta, että, että noudata OECDn toimintatapoja, että poistatte sitaatteja töistä. Tämä on todellakin vakavaa kritiikkiä. Siltikin väitätte, että teemme asiat hyvin ja avoimesti. Sitten on vain kaksi vaihtoehtoa, haluaisin kuulla kumpi on oikein. Joko 96 tekijä valehtelevat tai sitten olet liian optimistisia sen avoimuudesta ja en tiedä, mielestäni siinä keskimatkan vaihtoehto ei ole. Selkeä vastaus. Kiitoksia, Starova Eli. Grazie. Dunque, anche io... Kiitos alustuksista vaikka olisi hyvä vielä syventää asian tarkastelua. Itsekin viittaan eh, tähän 96 tiedemiehen kirjeeseen ja tähän yleensäkin vähän sekavaan tilanteeseen. Esitän kysymyksen. Kaupallinen mm, esitys, mitä tulee tämän glyfosaatin käyttöön, jota esimerkiksi Roundup käyttää. Ja jos sitä kerran käytetään ihan reaalimaailmassa, niin ehkä tältä pohjalta tulisi tehdä arvioinnit. Eli ei pelkästään arvioida vaikuttavaa ainetta, vaan tätä yhdistelmää. Ja kysyn näistä kiinnikkeistä, mikä merkitys niillä on näissä yhteyksissä. Itse kuvittelisin, että ne tehostavat aineen vaikutusta. Ja viitaan näihin mainittuihin tutkimuksiin myöskin. Eli tutkimuksia, joita ei ole julkaistu ja jotka ovat hieman toisen tyyppiset kuin ne, mitkä peer reviewsa mainitaan. Miten EFSA perustelee oman kantansa? Ja kysyn niin kuin muutkin, miksi tässä yhteydessä ei konkreettisesti ja järkevästi toimita ja todellakin hyödynnetä mahdollisuutta ennalta varautumisen periaatteen soveltamisen. Niin, kiitos puheenjohtaja. Ei ole tietenkään tyydyttävää, jos että näin erilaisia lausuntoja on näin tärkeästä aiheesta kuin syöpä vaikutukset. Kuitenkin kun tarkastelemme, miten julkisuudessa keskustelua on käyty myöskin lehdistössä, niin ainakin kaksi epäilyksen aihetta tulee siinä. Ei pidä unohtaa, että glyfosaatti liittyy GMOihin enemmän kuin moni muu en pääse tästä epäilyksestä eroon, että todellisuudessa kyse ei ole pelkästään glyfosaatista, vaan myös siitä näistä muista keskusteluista ja niihin vaikuttamisesta. En ole myöskään niin varma, jos näkee muutaman esimerkin menneisyydestä, niin en ole niin varma kuin jotkut muut kollegat sanovat, että teollisuudella tai toimialalla olisi niin suuri intressi tätä puolustaa tätä ainetta, kun katsoo mitä vaihtoehtoja on ja mihin hintaan näitä vaihtoehtoja myydään jotka tulevat samalta valmistajilta, niin sitten totean, että kyllä tällä voisi olla intressi siihen, että voidaan myydä vaihtoehtoja, että tämä poistuu markkinoilta. Hoisling sanoi ihan oikein, että siellä mikä tahansa aine, siis sehän on eniten käytetty herbisidi ja glyfosaatti on yleisin vaikuttava aine taas jos ei haluta rikkaruohoja kitkeä käsiin, niin sinne tarvitaan vaihtoehtoja. Mennä kuten Pohjois-Koreassa, niin onko tästä myös yleistä arviota, pitääkö glyfosaattien olla vai mitä on markkinoilla käytettävissä olevia vaihtoehtoja, myös uudempia vaihtoehtoja, onko tästä tehty tutkimuksia niiden vaikuttavien aineiden toksisuudesta, niillä saattaisiin saada merkittävä parannus, jos glyfosaatti ei ole, ole markkinoilla. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het gaat om volksgezondheid. Het gaat om... Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme kansalaistemme terveydestä. Puhumme torjunta-aineista ja niiden käytön vaikutuksista. Jotkut ihmiset ovat sanoneet, että nämä torjunta-aineet voivat olla karsinogeenisia. EFSA taas sanoo, että on todennäköistä, että glyfosaatilla olisi ihmisille karsinogeeninen riski, mutta sanotte myös, että uusia sääntöjä täytyy saada aikaiseksi niin, että voidaan valvoa glykosiitin aiheuttamaa riskiä elintarvikkeissa. No kysymys on, että eikö tätä riskiä siis ole? Ja te sanotte, että me tarvitsemme tiukempia sääntöjä glyfosaatin käytöstä elintarvikkeiden yhteydessä. Miksi sanotte tämän, jos se teidän mielestänne ei ole todennäköisesti karsinogeeninen? Meillä on myös toinen tutkimustulos. Minä haluaisin vain tietää, että mikä nyt on totta, mikä ei ole totta, mikä on vaarallista, mikä on vaaratonta. Me puhumme tässä kuitenkin kansalaistemme terveydestä. Kiitos. Kiitos. Ah. Kommt man mehr nach links jetzt plötzlich. Also, bei, <laughs> bei Bestimmungs... Also die erste Frage <laughs> an IAG ist, er sagt, bei... EFSA toteaa, että eh, se ei ole sepaiheottavaa sääntöjen mukaisen käytön yhteydessä, mutta seuraava kysymys kummallekin taholle metodit ovat varsin erilaiset tai arviointikriteerit. E, e, ehkä tämä johtaa jo erilaiseen lopputulokseen. Onko tämä mahdollista? ja maallikkona vaikutelmani on sellainen, että Jark melko e, tiukasti luokittaa. No se on mahdollista, luokka kaksi siis on ehkä, se aiheuttaa silloin, kun samassa yhteydessä on esimerkiksi käytetty muitakin näitä, esimerkiksi punainen liha, steroidit, tulisiko näiden osalta antaa samantyyppiset suositukset kuin glyfosaattien osalta. Ja sitten kun katsoo ryhmää yksi söpää aiheuttava, niin minua hieman tässä askelta, että tässä nyt tupakka on mukana. No, alkoholijuomat käsitelty. Liha löytyy myöskin luokasta yksi. Eikö tilanne ole sellainen, että tietynlainen eh, sanoma tässä esitetään, mutta sitten käytännön kokemusta ei välttämättä ole. Jos juo eh, lasin viiniä viikossa, niin tuskinpa se nyt vielä johtaa syövän kehittymiseen. Eli nämä metodit, joita olette käyttäneet, eh, miten te nyt suosittelisitte, että hyödyntäisimme käytännössä näitä ohjeita? Kiitoksia sitten viimeisenä puhujana Rouva Riis. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on vähän niin kuin kaos. On muitakin sanoja, mitä voidaan käyttää, mutta tässä nyt on mennyt useita vuosia ja käytetty kymmeniä asiantuntijoita ja tässä nyt ollaan. Meillä ei ole mitään lopullista tulosta. Tiede ei ole aina päädy lopullisiin tuloksiin, ja nyt meidän täytyy sitten valiokuntana tehdä päätöksiä. Me olemme kyllä todellisissa umpikujassa, Rova Krostet tämän sanoikin. Minä olen yhtä mieltä useasta perustelusta, mitä täällä on kuultu keskustelun aikana. Sanoisin myös, että näyttäisi siltä, että Rova ja Rovarivasi ovat kerrankin lähestulkoon samalla viivalla tässä, ja tämä on aivan ainutlaatuista. No tämä on meille mahdollisuuskin nyt. Meidän täytyy miettiä, onko tässä kysymys vaikuttavasta aineesta vaiko näistä kiinnitteistä, jotka ovat ongelmallisia. Tässä on eroavaisuuksia menettelyjen kanssa sen osalta, miten tutkimukset yhdellä ja toisella puolella on tehty. Joten ehkä meidän täytyisi nyt antaa vielä lisää aikaa ruveta tutkia tätä asiaa lisää, etsiä, etsiä näitä ää, perusteluja tässä. No minä odotin kovasti kuulevani hieman tästä, enemmän tästä varovaisuus- ja ennaltavarautumisperiaatteesta. Kenties tämä nyt ei ole tämän päivän aihe, mutta mikä vaihtoehto meillä on glyfosaateille? Mitä vaihtoehtoja on kollega puhui tuossa, että 40 prosenttia viljelysalasta käsitellään Roundupilla. No, mitä sitten, jos käytetään jotain vielä pahempaa ainetta? Minusta olisi hyvä kuulla reaktiota tähänkin. Minä toivon, että tässä ei mennä huonosta vielä pahempaan. Kiitos. Thank you very much for this, uh... Kiitokset näistä eri, tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Nyt me odotamme vastauksia. Minun täytyy nyt todeta tässä, että Meillä ovat tulkit me enää 10 minuutin ajan. Sen jälkeen meidän täytyy jatkaa englanniksi. Pahoittelen tätä. Annan puheenvuoron IARCn edustajille ensin ja sitten EFSAn edustajille IARC ensin. Thank you for very uh, informative. Kiitos hyvin tietorikkaasta keskustelusta ja hyvin uh, tivaavista kysymyksistä. Yritän vastata niihin, jotka sanottiin meille. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa, että jos lähdetään keskustelemaan ekvivalensseista, niin se ei ole tyydyttävä tulos. Tyydyttävä tulos on tutkia tarkasti luonnontieteellistä puolta. Ja sitten saadaan paras mahdollinen suojelu kansalaisille. Eli en haluaisi sanoa, että toisaalta tätä, toisaalta tätä. Ihan alustukseksi sanon, että tämä oli monimutkainen arvio IRCL. Ei ollut kiistanalaisuutta, käytimme standardimenettelyä, joka on kansainvälisesti hyväksytty ja sovellettu laajalti ollut viime vuosikymmeninä. Ja sitten ihan nimenomaisena vastauksena asteissamme on kyse tästä, että miten paljon luotamme siihen, että se aiheuttaa syöpää milloin kun sen potentiaalia mitataan. Sen vuoksi on eri yhdisteitä, kovin erilaisia samassa ryhmässä. Muutama selvennysasia keskusteluun. Ensinnäkin ihan selkeästi sanoisin, että IARC ei rajoittanut analyysiaan formulaatioihin. Tiedot, johon perustuimme genotoksisuudesta eläimillä, ne olivat puhtaita yhdisteitä. Genotoksisuus ja erityisemmin vahinko DNAlle ihmissolujärjestöille, missä oli puhtailla glyfosaatilla, ei pelkästään formulaatioilla. Ehkäpä joku väärinymmärrys tuli tästä tieteellisestä pohjasta. Karsinogeenisuus eläimillä ei nähty pelkästään toksisuutta suurilla annoksilla, annoksilla myös, jotka eivät aiheuttaneet genotoksisuutta. Ja tilastotesti, jota käytettiin, niin siellä tarkisteltiin niin kutsuttua trendiä. Eli kun annosta no, nostetaan, niin tuleeko silloin useampia syöpätapauksia. Tämä on standardin metodologia, jota käytetään eläinkarsinogeenitestin analysointiin. Emme käyttäneet mitään epätavanomaista siinä suhteessa Genotoksisuus on hyvin tärkeä. Sitä nähtiin ei pelkästään solujärjestelmissä, vaan myös joissakin kenttätutkimuksissa. Siis ihmisiä kun mitattiin tosi maailmassa ennen altistusta ja sen jälkeen, kun levitettiin formulaatioita tietysti tässä tapauksessa glyfosaatista. Ja sitten epidemiologiset tutkimukset luonteeltaan rajoittuvat siihen, että katsotaan mitä tosi maailmassa käytetään. Ne olivat formulaatioita mutta ehkä kannattaa mainita, että nämä formulaatiot ovat erilaisia kansainvälisesti maantieteellisestä alueesta riippuen. Ja kuitenkin syövän lisäänty, äh, syöväriskin lisääntyminen nähtiin eri mantereilla. Tästä voisi saada näyttöä siitä, että yhteinen tekijä on glyfosaatti. Toinen asia, jonka haluaisin selventää, on se, että annettiin vaikutelma, että virasto ei kattanut niin laajaa kirjoa tutkimuksia ja tässä EFSA olisi laajempi. Tässä ei oikeastaan ole kyse määrästä, tiedon määrästä, kyse laadusta. Ja meidän lähtökohtamme on se, että pitäisi olla avoimia tarkastelulle, on tehty julkisesti ja muidenkin pitäisi pystyä arvioimaan, että onko meillä sitä auktoriteettia, jota väitämme olevan karsinogeenien arvioinnissa. Kestääkö se tämän perusteellisen arvioinnin? Siis emme ottaneet huomioon tutkimuksia, jotka eivät ole julkisia, eli siinä mielessä on kapeampi perusta. Eli voi väittää molempiin suuntiin tässä suhteessa, mutta otan huomioon tieteellinen menetelmä ja se, että halutaan tulla kuulluiksi, niin Olemme mieluummin sen puolella, että otetaan mieluummin tutkimuksia, joita muutkin tieteilijät voivat kommentoida ja tar- tarkastaa. Pääpointit tässä olivat, jotka halusin selvennykseksi esittää erityisesti formulaatioista ja myöskin näistä tieto, tietoista, joita käytimme. Jos olisi lisää tietoa karsonikeenisyydestä tai genotoksisuudesta, esimerkiksi toimialan tutkimuksista, niin se ei olisi oikeastaan muuttunut arviotamme, koska näemme positiivisia tutkimuksia sekä ihmissoluissa että eläimissä syövän osalta. Ja se oli me, aika selvää meidän työryhmälle ja johti tähän johtopäätökseen. Kiitos. Thank you very much. Now, Essa. Thank you very much. If you allow, I would like... Ja Essa seuraavaksi. Jose for short scientific... Jos sallitte, niin annan puheenvuoron Joselle lyhyttä tieteellistä katsosta varten ja sitten minä teen yleisen tiivistämä tästä. Kiitos, kiitos näistä kommenteista. Se lähtee liikkeelle näistä säädöksen vaatimuksista, eli ensinnäkin aktiiviainen hyväksyminen ja sitten EFSAn peer review ja sitten jäsenmaan vastuulla on arvioinnin toteuttaminen, sitten tehdään päätös lupamenettelyyn liittyen kunkin esitetyn tuotteen osalta, joka saattaa sitten eri yhdistelmiä sisältää. Mitä karsinogenisyyteen ja genoteksisyyteen tulee, kannattaa mainita se, että tieteellinen tieto esittää yksittäisten ainesosien tutkimusta. Myöskin koformulanttien osalta on mahdollisuus hakea OECD- tai kemikaaliviraston ohjeistusta ja e, kun formulaatiota testataan, niin se toteutetaan vain silloin, jos oletetaan, että genoteksisyys tai karsinogeenisyys liittyy näiden kahden väliseen yhteyteen. Ja tällöin on ensin saatava arviointi näistä eri ainesosien vaikutuksista, yksittäisten sellaisten vaikutuksista, ja sitten voidaan katsoa, voiko yksittäinen ainesosa jo vaikuttaa tähän vai tarvitaanko näiden yhdistelmää. Ja tämä on tärkeä asia sikäli, että on käyty läpi kaikki olemassa oleva tieto ja todellakin on suositeltu jäsenmaita testaamaan genoteksisyyden osalta varsinkin näiden muiden vaikuttavien tekijöiden rooli myöskin. Ja tähän liittyen jäsenmaat ovat saaneet tämän asiakirjan, eh, kuinka identifioida eri ainesosat. Ja sitten tutkimusten osalta on lähdettävä liikkeelle siihen suhteen, mitä järjestelmää on käytetty, esimerkiksi mitä määriä glyfosaattia on käytetty ja muita aineita ja mikä on ollut puhtausaste tai mahdolliset epäpuhtaudet eh, tässä tuotantovaiheessa, joka saattaa myöskin aiheuttaa omat vaikuttimensa ja on katsottava liittyykö siis tämä mahdollinen ongelma glyfosaattiin vai johonkin muuhun. Ja kun puhutaan ympäristöseikoista ja ihmisterveydestä, jos nyt lähdetään sitä olettamuksesta, että vaikutus ei välttämättä olekaan riippuvainen vaikuttavasta aineesta, vaan näistä koformu tilanteesta, niin silloin kannattaa eh, ymmärtää, että sitä samaa saataan käyttää myöskin muissa tuoteyhdistelmissä, eli generaaliset yleiset eh, kemikaalit, ja kannattaa katsoa, miksi tietyt eh, formulaatit ovat mahdollisesti genotoksisia, ja tällä tiedolla saattaa sitten olla merkitystä, ja se onkin huomioitu. Eli meidän päätelmämme julkaistiin samana päivänä, katsottiin, että ekoformulaatio on tässä yhteydessä myrkyllisempi ja emme voi sulkea pois eh, genotoksisuusvaikutuksia näiden osalta. Mitä tulee menettelyn avoimuuteen ja julkisen ja ei-julkisen tietoon, on syytä mainita se, että EFSA-arviointitiedot ovat kaikki julkisia ja 1107 asetuskin toteaa, että yhteenveto myöskin eh, esitetään ja kaikki 42 eri yhtiön esittämät tutkimukset on ollut, eh, ovat olleet saatavilla alusta alkaen ja olemme myöskin konsultaatioita järjestäneet ja tässä tämä saksalainen instituutti on ollut järjestäjänä. karsinogenisyyteen liittyen eh, teollisuuden esittämien eh, tutkimusten pohjalta on lähdetty liikkeelle. Molemmat järjestöt ovat katsoneet, että tämä yksi sponsoroitu tutkimus eh, ei olisi eh, validi, jotta sitä voitaisiin hyödyntää. No, se on ollut mukana ja EFSAnkin tiedot on julkaistu, eli sama tietojen taso, joka on ollut jälkin eh, toteuttamassa tutkimuksessa on nyt julkista arviointia ja tarkastelua varten saatavilla. Mitä tulee aktiivin aineisiin, vuosittain käydään läpi 40-50 vaikuttavaa ainetta ja varsin e, kattavaan esityksen päädytään. Olemme katsoneet, mikä on e, glyfosaatteen myrkyllisyysaste. Siinä ei keskitytä pelkästään karsinogeenisyyteen. Ja selvää on, että e, mitikantimenettelyä suosittelemme, koska tässä kuitenkin kyse on kasvintorjunta-aineesta consideration. Kiitoksia Hosia. Jos sallitte puheenjohtaja muutama huomio minulta, ei niinkään tieteellisiä, vaan enemmän tästä prosessista ja EFSAn roolista. Minusta on aika mielenkiintoista, että meillä on paljon kriittisiä kommentteja tänä päivänä kohti järjestelmää, joka on vuosien ajan jo toiminut Euroopassa ja joka on tuottanut arviointiraportteja, ajatellaanpa tällaista mehiläis raporttia, jota kaikki parlamentissa kunnioittivat ja kiittivät. Ja nyt 600 tutkijan raportti antaakin sellaisen tuloksen, joka ainakin osalle parlamentista on vaikea hyväksyä. Ja minusta on vaikea hyväksyä, että tiedettä voidaan käyttää yhdellä tai toisella tavalla. Me emme voi tällä tavalla toimia. Meidän täytyy tuottaa tieteellisiä arviointeja, pidetään niistä poliittisesti sitten tai ei. Parlamentti on tätä tehnyt jo 14 vuoden ajan